Colleagues, I'm going to start. No niin, hyvät kollegat, nyt aloitetaan tämä iltapäivän istunto. Vaikkakin tyhjiä paikkoja näyttää olevan suhteellisen paljon. Ehkäpä jotkut ryhmät ovat päättäneet turvautua tässä rutsevilaiseen diplomatiaan. Yeah, I'm glad Mr. Lightfried's come in olen iloinen, että edustaja Lightfried on täällä, niin sitten ainakin yksi sosialisti demokraatti on täällä minun ja varapuheenjohtajan lisäksi. Ensinnäkin, ennen kuin esittelen vanhan ystävämme Georgin, sanoisin, että Gerard Mien, joka on tässä minun oikealla puolellani, on jäämässä eläkkeelle ja hän siis siirtyy eläkkeelle tämän kuun lopussa. Hän on ollut tämän valiokunnan näkyvä kasvo ja on vanhan RET-valiokunnan jäseniä itse asiassa. Ja hän on ollut täällä vuodesta 1999 lähtien, eli osa vanhaa kaartia, kuten sanonta kuuluu. Hän on erikoistunut ilmailuun. Ja on tehnyt työtä myös tie- ja meriasioiden parissa, eli hän on kyllä hoitanut kaikenlaisia asioita sihteeristössä. Mitä tahansa häneltä onkin pyydetty, niin homma on aina hoitunut todella hyvin. Ja hän on ollut hyvin hienotunteinen myös toimessaan, antanut arvokkaita neuvoja. Ja niin kuin Britanniassa sanotaan, niin hän on hyvä siinä, että osaa hyvin vetää yhteen sen, mitä puheenjohtaja itse asiassa tarkoitti, kun puheenjohtaja sitä itse saa suustaan. Vielä hänestä ei kuitenkaan ole saatu muotokuvaa maalattua, eikä ilmeisesti saadakaan. Me ehdotimme tätä, mutta sanottiin, että Euroopan parlamentissa tällainen ei ole tapana. Hän on ollut hyvä neuvonantaja ja valmentaja koko sihteeristölle, kun sinne uutta väkeä on tullut. Eli Jared on ollut sellainen opettaja koko, koko sihteeristölle ja mentori monille ihmisille ja varmasti häntä tullaan tästä syystä kaipaamaan. Minä tiedän, että eräs hänen taidoistaan on se, että hän toimii haamukirjoittajana tämän valiokunnan puheenjohtajalle, vaikka sitä eivät ehkä monet teistä tiedä, mutta hän on yhdessä kirjoittanut moni muiden kanssa hienoja artikkeleita. Todella, todella hyviä Eli siinäkin asiassa hän on pärjännyt loistavasti, mutta nyt hän on siis jäämässä eläkkeelle. Halusin tässä kiittää häntä hänen hyvästä työstään tässä vuosien aikana. Hän on todella, todella auttanut minua ja edellistä puheenjohtajaa ja kaikkia valiokunnan jäseniä meidän työssämme. Eli hänelle parhaat onnen toivotukset eläkkeelle. Ja olisi suuri ilo nähdä sinut täällä joskus, jos, jos tunnet suurta halua tulla tänne vieraille, vierailulle vielä tulevaisuudessa. Eli tervetuloa. Kiitokset siis hyvästä työstä ja hyviä eläkepäiviä. Okay, another quick announcement. Toinenkin ilmoitusasia. 10.11 järjestetään kokous. Se on aamulla 9.11.30. Silloin on ympäristöpäivä ja silloin esitellään ympäristöviraston uusi raportti indikaattoreista, joilla seurataan ympäristön tilaa ja myös komission jäsen Hedegaard tulee tänne ja keskustelemme hyvin tärkeistä asioista. Varmastikin puhumme päästökauppajärjestelmästä ja meriliikenteen päästöistä, eli merkatkaapa tuo 10.11. muistiin, eli 9.11.30 silloin kokous. Nyt minulla on suuri ilo esitellä entinen kollegamme Georg Jartsenbowski. Hän on nykyään koordinaattori toiminnallisten ilmatilan lohkojen asiassa. Eli mielenkiinnolla odottelemme, Georg, mitä sinulla on tästä asiasta sanottavaa. Eli ole hyvä ja sitten hänen puheensa jälkeen käydään asiasta keskustelua ja sitten vielä puhuu myös Peter Griffiths. Eli Georg, nyt vuoro sinulle, ole hyvä. Mr. Chairman, dear colleagues, uh, dear... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On jälleen suuri ilo ja kunnia olla täällä esitelläkseni kolmannen raporttini. Niin toivottavasti se teillä kaikilla on käsissänne. Öö, liikenteen pääosasto valmisteli sen oikein hyvin. Koska jaamme puheaikamme, niin hyvin öö, lyhyesti esiinnyn tästä Käytän tämän rajoitetun ajan äh, vastaattakseni sitten konkreettisiin kysymyksiin. Ensimmäinen lausumani on se, että toiminnallisten lohkojen äh, toteutuminen on hyvin äh, pettymyksen aiheuttanut ja syy on se, että Yhdeksän niitä pitäisi nyt perustaa jäsenvaltioiden suostumuksella. Mennään alhaalta ylöspäin. Heidän piti päättää, että mitkä jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä. Top-down lähestymisalueessa olisi mennyt eri tavalla, mutta tämä on alhaalta ylöspäin lähestymistapa. Ja nämä yhdeksän toimintalohkoa, niistä viisi näiden niitä koskevien sopimukset ovat allekirjoittamatta. Ja niiden nimet tässä lueteltiin. Ja sitten kun valtiosopimukset on allekirjoitettu, täytyy vieläkin tulla yhteistyösopimuksia kansallisten valvontaranomaisten välillä. Ja sitten tarvitaan näiden eh, valvontaviranomaisten valvontapalvelujen tarjoajille välillä sopimuksia. Ja itse asiassa liikenneministeri päättivät toukokuussa, että prosessia nopeutetaan tarvittaisiin, että sopimukset olisivat vuoden loppuun mennessä ei se ole kovin kaukana. Joten viisi puuttuu, epäselviä. Kirjoitin raportissani, että niitä odotetaan vuoden loppuun mennessä. Jotkut kollegat sanovat, että miksi vuoden loppuun mennessä. Sellainen tunne on, mutta tota, pidetään sitten näistä sanoista kiinni, mutta e- se on tuottanut kuitenkin pettymyksen. Sitten neljä, josta sopimukset on allekirjoitettu, Irlannin, Brittien ja Tanskan, Ruotsin lohkotoimintaan toimivat hyvin ja ovat parhaista käytännössä hyviä esimerkkejä, kuten Tanskan ja Ruotsin lohko, lohko jo, johon liittyy holdingyhtiö, Nuak-niminen, ja siellä on kaksi kansallista palveluntarjoajaa, jotta löydetään sellainen malli, jossa kaksi eri instituutiota voidaan tuoda yhteen tekemään yhteistyötä tehokkaasti. On löydetty tässä, joten tämä on hyvä esimerkki parhaista käytännöistä Joten Irlanti, Britannia, Tanska, Ruotsi ovat oikein hyviä esimerkkejä Keski-Euroopan lohkoon allekirjoitettu tällä, äh, tänä vuonna, mutta vielä yritetään löytää tapaa yhteistyön organisoimisesta erityisesti Ja äh, sitten ongelmallisin on Fabek-lohko, koska se on avainasemassa, koska se kattaa 57 prosenttia EUn ilmatilasta. Valtiosopimus on allekirjoitettu viime vuonna joulukuussa, onneksi. Ja Fabekilla on ollut monia kokouksia, mutta ei mitään olennaisia tuloksia. Tässä yritetään puolustaa omaa, omia kansallisia tuloja, omia kansallisia alueita, ilmatiloja ja minulla on se tunne, että jos pyritään siihen, että mitä voidaan tehdä yhdessä, että tässä lohkossa voidaan tehdä jotain yhdessä, niin se idea täytyy vielä päästä ihmisten mieliin. kovalla kädellä kohtelin ja kuvailin, mutta olen tässä tilanteen tarkkailijana, minun täytyy teille raportoida siitä. Ja mielestäni tässä nyt tarvitaan ensinnäkin jäsenvaltioiden tehokasta sitoutumista. Jäsenvaltiot vaativat alhaalta ylöspäin lähestymistapaa, ne vaativat ihan selkeästi sitä, ne eivät halunneet ylhäältä alaspäin. Joten heidän velvoitteensa on järjestää lohkot kolmella tasolla, jotka tarvitaan. Eikä pelkästään valtionväliset sopimukset järjestää, koska se on aina hauska juttu, että kun on kansallinen suverenisuus, voi järjestää niissä puitteissa vain kansainvälisellä sopimuksilla. Mutta valtiosopimuksen jälkeen tarvitaan vielä jatkoaskeleet, jotta olisi tehokasta työtä Älkääkä unohtako, ei tätä tehdä mistään muodollisista syistä tehdään. Sen vuoksi, että toimintalohkot parantavat turvallisuutta, kapasiteettia, kustannustehokkuutta ja ympäristöllisiä vaikutuksia lentoliikenteessä ja sen valvonnassa. 27 jäsenvaltiossa ja osallistuvissa kolmansissa maissa, jotta voitaisiin saavuttaa kansallisen liikenneministeriön vaadittava sitoumus olisi ehkä tarpeen, että Liikennevaliokunta puhuu neuvostolle heinäkuussa sitä jo tehtiin, kun tässä kun Puola tuli puheenjohtajamaksi ja Unkari lopetti puheenjohtajuuskautensa ja saattaisi antaa vihjeen, että tätä ei pidä unohtaa ja puhutaan Puolalle puheenjohtajamaana jälleen näistä toimintalohkoista. Joulukuussa voitaisiin näyttää hyvä esimerkki, että he äh, allekirjoittavat Baltian alueen Fabin lohkon. Siitä pitäisi olla leväkä saavuttaa sopua ja ehkäpä jos liikennevaliokunnan jäsenet katsovat tätä raporttia ja tutkivat näitä lohkoja siellä, missä kunkin eh, oma jäsenvaltio on, ja sitten voitte puhua kansalliselle ministerille, pyydätte. Hitto vieköön, kaikki sovimme siitä liikenneneuvostossa ja parlamentin tästä lainsäädännöstä. Mitäs nyt teette sitten, että se toimeenpannaan? Koska muistatte vanhan sanoman, parlamentissa tehdään, säädetään hyviä lakeja, mutta se on sen arvoista vain, jos se pannaan toimeen ja jäsenvaltiot sitä toimeenpanevat enimmäkseen. Ja erityisesti tässä nyt alhaalta ylöspäin vaan puitteissa. En sano nyt enempää, koska kun katson tässä Briania, niin silloin vietäisiin hiiltä Newcastleen enkä tehdä sitä tänne tässä yhteydessä. Mutta haluaisin lopuksi sanoa sitten eh, muutaman sanan vielä Cross Report, Cross Draft raportista Siinä puhutaan aulasta 017 esittelijä, raportoija vaatii sitä, että yhdeksästä lohkosta sulautettaisiin pienempi määrä, jotta saataisiin eurooppalainen yhtenäinen ilmailualue tehokkaammaksi. Irlanti, Britannia, Tanska, Ruotsi ovat jo sillä polulla – jotta voitaisiin kaksi lohkoa tehdä niistä vain yksi. Eli tämä esimerkki on hyvä, tanskalaiset ja ruotsalaiset esimerkki on hyvä esimerkki liittyen eh, raportoijan eh, esitykseen, ehdotukseen. Eh, vastaan kaikkiin kysymyksiin, jos pystyn, ja myöskin koskien ihan yksittäisiä toimintalohkoja. Kiitoksia. Well, thank you very much for that, George. Kiitoksia tästä, Georg. Ja ensimmäinen kysymys tuleekin sitten edustaja Groschilta. No, äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Georg, kiitos työstäsi ja tästä kun olet valmistellut. Näemme tämän kyllä, että olet sinäkin tyytymätön tuloksen siitä liity sinun työsi mitenkään päinvastoin. Tiesimme, että tehtävä ei ollut helppo. Muutenhan ei oltaisi haluttukaan koordinaattoria. Mutta joka tapauksessa en pysty ymmärtämään, että tämä menee näin hitaasti eteenpäin. Ja toimintalohkot, jos täytyy tehdä yhteenvetoa kolmessa kohtaan niistä, niin nehän vähentävät kustannuksia. Sitähän tietysti kaikki jäsenvaltiot yrittävät vähentää kustannuksia. Ne tuovat enemmän tehokkuutta ja saavat, ja parempi tehokkuus tarkoittaa parempaa turvallisuutta. Se on todellakin parlamentissakin keskustelun aiheena ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Todellakin kommunikaatiossamme ulospäin, niin nämä näkökohdat, jotka näyttävät puhtaan teknisiltä, niin niiden sijaan tulla näihin asioihin mukaan. Kommunikaatio on tässä tärkeää. Ja tämä liittyy näin myöskin minun kysymyksiini. Ensinnäkin, miten koordinaattori näkee tulevaisuuden, miten parlamentti voi antaa, antaa tässä oman osansa, oman tukensa, jotta asiakokonaisuutta saataisiin vähän eteenpäin. Ja toinen kysymys. Siis nyt, että puuttuu poliittista tahtoa, jätetään se kuitenkin sivuun, niin missä ovat sitten nämä tekniset esteet niiden tämän tahdonpuutteen lisäksi, missä sitten sojuu hyvin, niin nämä näiden lohkien osalta esteet on pystytty poistamaan. Nämä olisivat kolme kysymystä, jotka esittäisin tänään. Tietään hyvin, että me parlamenttina Olemme odottaneet tätä tämän päivästä kokousta, että voimme nähdä, että missä voimme tehdä tehokkaita välintukoja ja, välintuloja auttaa. Kaikki ryhmät ovat varmaan vakuuttuneita siitä, että toimintalohkot eivät ole pelkästään hyvä ehdotus, vaan että myöhäisintään, että ensimmäinen vaihe olisi tämän vuoden lopun mennessä päätöksessä ja sitten toi lopullisesti ensi vuoden lopussa. Thank you. Kiitokset Mattio ja sitten edustaja Kaltraui. Voorzitter, ik zou om te beginnen collega Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaamme tai entistä kollegaa herra Jasenbovskia hänen alkukommenteistaan ja hyvin selvästä viestistä, jonka hän on välittänyt, koska kehitystä ei ole ollut. En ole kuitenkaan siitä kovinkaan hämmästynyt, siis mehän olemme odottaneet tätä jo jonkin aikaa. On helpompaa ilmeisesti allekirjoittaa asioita ja esittää hienoja lausuntoja ja tehdä erilaisia sopimuksia, mutta se, miten ne sitten sovelletaan, käytäntöön, muunnetaan, muunnetaan käytännöksi, vaikuttaa huomattavasti vaikeammalta. Meidän pitää valiokunnassa miettiä sitä, miten me voimme painostaa jäsenvaltioita. Eihän tämä ole mitenkään ensimmäinen yritys jolla yrittäisimme uudistaa ilmatilaa. Ensin yritimme tehdä sen vapaaehtoispohjalta ja nyt olemme sitten toisessa vaiheessa, jolloin yritämme saa vauhdittaa tätä lainsäädännöllä, eli alhaalta ylös lähestymistavalla. Ja toivomme, että tämä ei kuitenkaan vaikuta olevan mitenkään menestyksekästä, joten meidän täytyy todella yrittää olla tiukempia, jotta voisimme saada todella aitoja tuloksia. Oli miten oli, niin meillä on vielä vuosi käytettävissämme. Ja valiokunta ja komissiokin ja komission jäsenet olisi mietittävä sitä, millä tavalla itse asiassa voimme tuloksia saada. Jos sitten lähden siitä, mihinkä Mathieu viittasi, niin on olemassa todennäköisesti vielä sellaisia teknisiä asioita, jotka on selvitettävä, jotka liittyvät organisaatioon, jotka liittyvät myös henkilöstön asemaan, statukseen. Vaikuttaa siltä, että voisimme olla avuksi Euroopan tasolla ja yrittää saada tällä tavalla ratkaistua asiat konkreettisella toiminnalla ja tekemällä konkreettisia ehdotuksia, jotka voisivat lähentää eri osapuolia. Onko tämä herra Jasenbovski sellainen asia, jota pitäisi komission kanssa tutkia edelleen? Vai pitäisikö meidän, pitäisikö meidän yrittää olla proaktiivisempi ja yrittää saada ihmiset neuvottelupöytään niin, että voisimme tällä tavalla painostaa heitä etenemään tiettyyn suuntaan? Ja viimeinen kommentti, jonka haluaisin esittää on, että meidän pitäisi ehkä ruveta välittämään yleiselle mielipiteelle se, kuinka tärkeää tämä on, koska on kysymys turvallisuudesta, on kysymys tehokkuudesta ja myös sitten ilmastonmuutostavoitteista. Ja itse asiassa yhteisen ilmatilan täytäntöönpano, se Siis äh, tämähän tietysti on erittäin tärkeä osa se, mikä liittyy ilmastonmuutokseen ja tavoitteisiin. Ähm. Kiitos. On jo sanottu, että tämä ei toimi kunnolla. Se on kovin äh, suuri pettymys. Tiedän oikein, Georg sanoi sinulle, että äh, olen oppinut tuntemaan sinut sellaisena tarmokkana henkilönä, joka yrittää vakuuttaa kaikki tahot tästä ja tekeekin sen. Meidän osalta on samoin. Haluamme, että yhteinen ilmatila on. Ja sitten mietimme, että mitä voidaan tehdä, että tätä voidaan tukea tätä asiaa. Olet ollut nyt matkoilla, olette puhunut monien jäsenvaltioiden kanssa. Ja allekirjoitus on yksi asia. Toinen on juuri sitten tuo toimeenpano, joka on luvattu ehkäpä puheenjohtajamaan kanssa voitaisiin tehdä jotain juuri Puola puheenjohtajamaana sillä ehkä nyt on menestys sitten äh, Baltian lohkon kanssa. Tanskalaiset tulevat seuraavat. Jos he ovat hyvänä esimerkkinä, niin ehkäpä se voisi tulla heidän, että he ottaisivat äh, asian omakseen sitä viedäkseen eteenpäin ja vakuuttaa muut liikenneministerit tai muut jäsenvaltiot neuvostossa. Ehkäpä meille olisi hyödyksi tietää, että kuka sitten on äh, vastaanottavan keskustelukumppani, kuka ei. Että, ja mitä voidaan tehdä, että joten vastakahviset ihmiset saataisiin mukaan. Ja mitä voitaisiin tehdä ehkä, että itse kotonamme teemme julkisia esiintymisiä ehkäpä lentoyhtiöiden kanssa, niiden tahojen kanssa, joilla olisi intressi siihen, että voit, jotka voisivat hyötyä tehokkaammasta ilmaliikenteestä ei pelkästään siis äh, yritetä vaikuttaa hallituksiin ja ministereihin, vaan myöskin julkiseen niin yleisöön ylipäätänsä. Mitä tästä sanoisitte? Kiitoksia sitten edustaja Foster. Thanks, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset myös herra Jartsenbovskille tästä esityksestä. En ole itse pessimisti, mutta en ole yllättynyt jos Georg ei saa liikettä ihmisiin, niin en tiedä kuka sitten saisi. Olen samaa mieltä siitä, että tämä nykyinen järjestelmä ei ole vielä tarpeeksi hyvä. Yhtenäistä ilmatilaa on puuhattu jo pitkän aikaa. Tässä täytyy nyt vedota esimerkiksi lentoyhtiöihin ja muihin sidosryhmiin, jotta tässä asiassa päästään eteenpäin. Eräs tärkeimmistä asioista on ollut saasteet, lentolipun hinta, ilmatilan ruuhkaisuus – siellä on muitakin tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi ilmatilan hallinta, ja asiassa ei päästä eteenpäin niin nopeasti kuin pitäisi. On aika kunnianhimoista katsoa tai kuvitella, että jo ensi vuonna saataisiin tuloksia aikaan. Totta kai kannattaa aina olla joku tavoite ja joku päivämäärä, mutta tässä pitää olla realistinen. Minusta olen eniten pettynyt siihen, että jäsenvaltiot eivät ole tehneet sitä, mitä niiden piti. Totta kai jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot ovat toimineet paremmin. Ne ovat toimineet yhteistyössä esimerkiksi lennonjohtajien kanssa. Taustalla tapahtuu kaikenlaista vaikuttamista ja, ja sen yrittämistä, koska tämä vaikuttaa esimerkiksi ihmisten palkkoihin. Jäsenvaltioiden tulisi kuitenkin nyt päästä tässä asiassa eteenpäin, sillä jos niillä ei oikea halua siihen ole, niin on ihan sama kuinka paljon esimerkiksi Georg yrittää tätä asiaa edistää, mitään ei tule tapahtumaan. Jäsenvaltioiden pitää sitoutua tähän asiaan. Toiminnalliset ilmatilan lohkot liittyvät esimerkiksi Cesariin hyvin läheisesti. Eli me tarvitsisimme tällaisen kattavan suunnitelman, jolla päästään ilmaliikenteen hallinnassa eteenpäin. Olisi kiinnostavaa kuulla komission kanta tähän yhtä lailla oli hienoa kuulla, että ainakin Britannia, Irlanti ja Tanska ja Ruotsi ovat päässeet asiassa eteenpäin. Mutta komissio tilasi raportin, josta kävi ilmi, että komission mukaan Britannian suunnitelmat on hylätty ja että asiat eivät olekaan niin hyvin kuin minä esimerkiksi luulin. Eli siksi olisi mielenkiintoista kuulla, mitä komissio sanoo tähän ja haluaisin sitten vielä kommentoida sen puheen jälkeen, jos puheenjohtaja vain sallii. Mutta kiitokset Georg sinulle. En, en usko, että sinä tässä olet ongelmana me voimme totta kai tehdä sen, mitä me pystymme, mutta tässä on kyse siitä, että pitää painostaa esimerkiksi lentoyhtiöitä. Suurin osa lentoyhtiöistä toimii kaupallisin perustein samoin lentokentistä. Eli niiden täytyy tietysti myös omalta osataan lobata hallituksia. Yhteistyötä tässä, va- tässä vaaditaan. Kiitos. Kiitoksia. Varmastikin herra Griffiths puuttuu näihin sinun kysymyksiisi. Edustaja Kui mm, Vitam Vítám našeho váženého ex-kolegu, pana Jařembovského. Chtěl bych ho ujistit, že nadále šťouchám do... Kiitoksia. Minä haluaisin vakuuttaa, että minä ainakin osaltani olen pyrkinyt vaikuttamaan komission ja aion jatkaa näitä ponnistuksia. No tästä Keski-Euroopan ilmatilan lohkosta, se on hiukan ongelmallinen ja on ollut sitä jo pidemmän aikaa – Tsekin parlamentissa itse toimin esittelijänä tätä, tässä asiassa ja kansainvälistä sopimusta, kansainvälistä sopimusta koskevassa asiassa. Ja siinäkin viiden, viiden vuoden jälkeenkään mitään edistystä ei ollut saavutettu. Eli tuntuu, että kaikilla on omat motiivinsa, joita tässä vain jahdataan. Osapuolet tekevät kyllä omat työnsä. Tsekki haluaa käyttöön hyvin modernin ilmaliikenteen johtojärjestelmän ja sillä sellainen jo on ja se on toiminut todella hyvin. Mutta ongelma on siinä, miten saataisiin tuotua yhteen eri sidosryhmät, esimerkiksi tässä yhteydessä unkarilaiset, itävaltalaiset, Unkarilla on ollut hiukan teknisiä ongelmia, itävaltalaiset ovat siinä olleet parempia ja me tsekit taas olemme 30-luvulta lähtien jo panostaneet siihen, että ilmatila on ikään kuin meidän meremme. Sitten siellä on vielä Serbia ja Makedonia ja myös Montenegro Balkanilla, joilla on tähän asiaan intressejä ja, ja niillä olisi oma ilmatilan lohkonsa. No entä sitten Islanti? Tämä olisi toinen kysymykseni. Sehän on aloittanut liittymysneuvottelut EUn kanssa. No ja entä sitten Grönlanti? Minkälaiset lohkot niille tulisi? Olisi totta kai loogista, että jatkettaisiin tätä työtä myös Etelä- tai Lounais-Atlantilla. Mutta tämä Keski-Euroopan ilmatilan lohko on se ongelmallinen. Keski-Euroopan edustajia kiinnostavat nämä neuvottelut erityisesti Kroatian kanssa – sillä nyt varmasti olisi hyvä hetki viedä asioita eteenpäin myös tässä asiassa Kroatian kanssa, kun vielä paljon on saavutettavissa. No entä sitten nämä muut lohkot, onko siellä tilanne jotenkin yksinkertaisempi? Keski-Euroopassa tuntuu, että kaikki maat ajattelevat itse olevansa se paras maa ja, ja ehkä tästä syystä neuvottelut ovat aika monimutkaisia. Kiitos. Sitten edustaja Fidansa. Grazie presidente, e grazie Kiitos, kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Jarzenboski tästä johdannosta ja siitä, että saatoitte meidän ajan tasalle. Tietysti olen samaa mieltä tai yhtä huolissani kuin muut kollegatkin. Olette tehneet paljon kovaa työtä ja kuten muutkin, niin olen samaa mieltä siitä, että nämä toiminnalliset ilmatilan lohkot ovat ratkaisevia. Mutta mitään merkittävää edistystä ei ole saatu aikaan. Mitä sitten tulee Blue Med-lohkoon, se on perinteisesti yksi kaikkein tärkeimmistä ja yksi kaikkein kunnianhimoisimmista lohkoista, koska ajatus, että lähdetään Euroopan rajojen ulkopuolelle, siis sehän liittyy nimenomaan tähän ilmatilan lohkoon joka kattaa muut Välimeren maat. Meillä on neljä EU-maata, jotka ovat johtoasemassa tässä lohkossa, mutta on eurovälimerimaita myös, jotka ovat osallisina tässä hankkeessa eri tavoin, eri mitä kaikkein tuorempaan kertomukseen tai raporttiin tulee on tässä tapahtunut jonkunnäköistä pientä jarrutusta, mitä tulee esimerkiksi Välimeren eteläpuoliseen epävakauteen, Arabian kevääseen ja toivon, että nämä kaikki ongelmat ovat sellaisia, että ne voidaan ratkaista. Ja muka, toivon mukaan me, jotka olemme johtavia maita, voimme työskennellä yhdessä kyseisten maiden kanssa niin, että voimme päästä tästä umpikujasta, joka, jossa olemme parhaillaan. Kiitoksia. Kuka muu ilmeisesti ole pyytänyt puheenvuoroa. Minä esitän tässä muutaman kommentin, jos vain sallitte. Ensinnäkin on aika epätavallista, että minä olisin sataprosenttisesti samaa mieltä edustaja Fosterin kanssa, mutta tässä tapauksessa näin on. Siinä voi olla jo itsessään aihetta pienen lehdistötiedotteeseen, mutta kuitenkin hän on tässä asiassa aivan oikeassa. Hän puhui poliittisesta tahdosta tai pikemminkin sen puutteesta ja että se on tässä se ongelma ja se on aivan totta. Me pyysimme koko teollisuuden alaa ja jäsenvaltioita viemään tätä asiaa eteenpäin ja ilmailuala oli siihen valmis, mutta valitettavasti sitten kun me liikuimme jumbojetin nopeudella, niin jäsenvaltiot etenivät sellaista etänävauhtia. Eli tässä on se ongelma, joka tähän asiaan liittyy. Arvostan kyllä kovasti sitä työtä, jota herra Jarsenbovski tässä tekee ja olen kyllä samaa mieltä että siitä, että jos Georg ei tätä asiaa saa eteenpäin vietyä, niin ei saa sitten kukaan muukaan. Minusta ongelma on seuraavanlainen. Kun katsotaan näitä ilmatilan lohkoja, esimerkiksi juuri tätä Keski-Euroopan lohkoa, niin Keski-Euroopan lohko on itse asiassa ratkaisevan tärkeässä osassa nyt tässä – ne jäsenvaltiot, jotka muodostavat tämän Keski-Euroopan lohkon, eli FABEKin, ne joutuvat tekemään yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa, esimerkiksi lennonjohtajien järjestöjen kanssa, ja ne pelkäävät tehdä sitä, koska pelkäävät esimerkiksi, että tuloksena on lakkoja, eli antavat uhkailla itseään. Tietysti kaikenlaisia takuita voidaan antaa, mutta ongelma ei minusta ole tässä, vaan tämä on poliittinen ongelma. No siitä pääsenkin sitten toiseen aiheeseen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että jos poliittista tahtoa olisi näissä ongelmamaissa, niin kyllä tämä asia saataisiin hoidettua. Eli kyseessä ei ole tekninen ongelma. Kyseessä ei ole mikään siviili-ilmailuongelma eikä, eikä lentoyhtiöihin liittyvä ongelma, vaan tämä on poliittinen ongelma, joka johtuu siitä, että jotkut hallitukset ovat haluttomia, eikä niillä ole rohkeutta viedä tätä asiaa eteenpäin. Se kannattaa tässä nyt ymmärtää. Minusta meidän tulisi painostaa Tanskaa EUn puheenjohtajavaltiona, jotta se ottaisi tämän asian äh, asialistalleen ensi vuonna – Vielä Tanska ei ole tästä asiasta virallista kokousta järjestämässä, mutta varmastikin epävirallinen kokous saataisiin esimerkiksi Tanskassa järjestettyä ensi vuonna puheenjohtajuuskauden aikana. Ja toivottavasti tätä asiaa saadaan edistettyä. Ymmärrän, mitä muut tässä sanoivat, esimerkiksi Kolicek ja Fidanza. He eivät ole väärässä. mutta ei EU voi, voi lähteä sanelemaan esimerkiksi Islannille, mitä niiden pitäisi tehdä, kun emme itsekään saa tätä asiaa hoidettua. Eli samalla tavoin ei voida, ei voida lähteä sanelemaan mitä ehtoja Serbialle ja Montenegrollekaan, kun, kun itsellä ei asia ole hoidossa. Eli jos asuu lasitalossa, niin ei paljon kannata kiviä silloin heitellä. On hyvä, että Meillä on nyt tämä Georgin raportti tästä asiasta ja hyvä, että tämä on rehellinen raportti. Sinähän juuri tuossa sanoit, että tämän asian kanssa nyt todella, todella kamppaillaan ja se on hyvä, että se asia tuodaan rehellisesti esiin. Vaikeuksia on. Yritämme todella saada tämän asian toteutettua ja vaikeudet johtuvat siitä, että jäsenvaltiot eivät ole hoitaneet omaa osuuttaan. Kiitokset siis Georg siitä ja odotan nyt vastauksia näihin kysymyksiin. Ole hyvä. Yritän olla lyhyt, koska tiedän, että teillä on tiukka aikataulu ja teidän on puhuttava muistakin asioista. Ei tässä ole pelkästään kysymys teknisistä ongelmista. Sellaisia tietysti on, mutta ne eivät ole ne kaikkein tärkein asia. Kysymys on siitä, että siis olen täysin samaa mieltä, että on kysymys ministereiden poliittisesta tahdosta koska jotkut ministerit eivät edes halua keskustella kanssani, koska silloin heidän on jotain sanottava näistä ilmatilan lohkoista, joista he eivät ole tippaakaan kiinnostuneita. He ovat kiinnostuneita puhumaan rautateistä tai tenverkoista tai mistä tahansa raiteista. Ja olette täysin oikeassa, että tämä täytyy lähettää tai laittaa takaisin ministereiden poliittiselle, poliittiseen päiväjärjestykseen – jos katsotaan tarkalleen, tarkemmin sitä, miten voisimme saada aikaan parannusta, on kysymys siitä, että tarvitsemmeko kaikki lennon, kaiken lennonjohdon, siis jos halutaan tosiaan turvallisuus- ja tehokkuusvoittoja, niin silloin on, muita, on tehtävä muita asioita. Jos katsotaan esimerkiksi kansallisten navigaatiopalvelujen tarjoajia, jotka saattavat olla osa ministeriötä tai sitten yksityisyritys. 50 prosenttia siellä työtä tekevistä ihmisistä ovat tukihenkilöstöä, eivät lennonjohtajia, hankintaihmisiä, IT, tietotekniikka-ihmisiä ja mitä tahansa. Ja ajatus, mitä näihin ilmatilan lohkoihin tulee, on se, että haluamme järjestää tai organisoida te- toimintamme tehokkaasti. Jos yhdessä lohkossa päätettäisiin, että yksi maa tai yksi järjestö hoitaa lennonjohdon koko ryhmälle, toinen maa saattaa sitten hoitaa tietotekniikan, kolmas hang- vastata hankinnoista. Eli on kysymys työnjaosta ja yrittää tässä lohkossa saada parhaat ihmiset tekemään työtä kesken yhdessä. Sitten muiden ei tarvitsisi tehdä työtä ikisen maan erikseen ja silloin olisi vähemmän henkilöstöä ja parempi tehokkuus. Mutta kaikki navigaatiopalvelujen tarjoajat ovat Kukaan ei siis halua luopua mistään, vaikka olisi huomattavasti tehokkaampaa se, että olisi A ja B välillä, siis tehokkain reitti C kautta. Kukaan ei halua luopua tuloistaan. Siis me yritämme, ja joka, yritämme, siis jokainen yrittää oman lohkonsa sisällä saada aikaan parhaat tulokset. Se, että työskennellään ilmatilan lohkona ja mitä tulee navigaatiopalvelujen tarjoajiin, nämä kansalliset valvontaviranomaiset ovat aivan kivoja tyyppejä. Ja ministerit eivät, minister, mutta ministerit eivät välitä, koska heillä on he pelkäävät, että he joutuvat vaikeuksiin. AY-järjestön kanssa olen puhunut niiden kanssa. Me saisimme aikaan, voimme saada aikaan kasvua lähivuosina. Jos tehtäisiin yksi tehtävä kussakin lohkossa tehokkaammin, niin silloin siis on tar- aivan tarpeeksi työtä, koska kysymys on kasvusta eikä kukaan tässä menetä työpaikkoja. Ja siksi sanon AY-liikkeelle, että älkää taistelko näitä ilmatilan lohkoja vastaan. Mutta yleisesti pelätään sitä, että kaikki häviävät jotain. Noakhan on erittäin hyvä esimerkki meillä on holding-yritys ja tässä on tehtävät keskitetty niin, että ne voidaan hoitaa tehokkaammin ja tämä on tehtävissä. Ja on olemassa muitakin esimerkkejä, kuten esimerkiksi DFS. Ensiksi se oli valtion yritys ja sen jälkeen se yksityistettiin ja nykyään on kolme ihmiskategoriaa, jotka tekevät samassa huoneessa samaa työtä – entinen Saksan valtion työntekijä, val, valtion tai työntekijä, jokainen siellä saa säilyttää eläkkeensä, palkkansa, lomansa. Eli ei millään tavalla täydy kajota yksittäisen työntekijän oikeuksiin, vaan on kysymys siitä, että yritetään löytää parempi tapa tehdä yhteistyötä. Siksi puhun näistä tiekartoista. Kaikkea ei voida yön yli muuttaa. Mutta meidän pitää miettiä sitä, millä tavalla voimme olla tehokkaampia, millä tavalla voimme parantaa turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Ryan, olen täysin samaa mieltä kanssasi, että ministereiden täytyy ottaa tämä asia, siis ilmatilan lohkoittain ja keskustella siitä, miten voimme tehdä ja mitä voimme saada aikaan. Mitä sitten tulee kolmansiin maihin, on olemassa hyvä esimerkki, siis Keski-Euroopan ilmatilan lohkossa on oma, muodostettu oma alue, jossa on Kroatia ja Bosnia. Siis jäsenvaltioiden on katsottava, ketkä haluavat liittyä mukaan. Esimerkiksi kuka haluaa Serbian mukaan, niin monet sanovat, että aivan liian toinen juttu, emme halua koskea tähän. Meillä on Länsi-Balkanilla aukko, ja tämä on jollain tavalla täytettävä, eli jonkun on otettava poliittinen tahto tai itseään niskasta kiinni ja sanottava, että he, haluamme heidät mukaan johonkin ilmatilan lohkoon. Siis komissio on täysin oikeassa, että tämä ei ole heidän asiansa. Jäsenvaltiot sanovat, että heillä on yhä aikaa vuoteen, niillä on yhä aikaa vuoteen 2012, vaikka ne haluavat vauhdittaa tätä toimintaa. He haluavat koko prosessin toimimaan – olen täysin samaa mieltä, että on kysymys kansan, äh, jäsenvaltioista ja siitä, että ne panostavat poliittista tahtoa. Mitä sekin tulee teollisuuteen, niin sanotaan, että halutaan tällainen SAS-paketti kolme ja niin edelleen. Minä sanon kaikille, varapresidentti mukaan lukien, että olkaa varovaisia – Olemme työskennelleet erittäin hitaasti. Ensimmäinen paketti 2004, toinen paketti 2009. Tällä hetkellä komissio ei voi tehdä yhtään mitään, koska säätämme me lakien mukaan jäsenvaltioilla on aikaa 4.12.2012 asti. Toiseksi, jos halutaan uusi paketti, jos äh, lähdetään alhaalta ylös lähestymistavasta ja siirrytään ylhäältä alas lähestymistapaan, niin komissio on saatava hyväksymään tämä konsepti. Ja tiedän, että kaksi komission jäsentä torjuisi jo tämän ylhäältä alas lähestymistavan. Ja jos sitten esitettäisiin tällainen paketti, niin se tarvitsisi ainakin, vaatisi ainakin kuusi, kaksi vuotta ennen kuin se voitaisiin panna täytäntöön. Ja sitten jäsenvaltiolle pitäisi myöntää vuosi sen täytäntöönpanoon. Siis puhumme vuosista 2015-2016, mikäli tämä on toimintakykyinen lainkaan. Jäsenvaltioidenhan on järjestettävä nämä ilmatilan lohkot. Parlamentin ja komission käsikädessä on painostettava jäsenvaltioita tekemään se, mihin ne ovat lain mukaan velvoittautuneet. Ja jos ajatellaan lentokenttiä, koko ilmailuteollisuutta, ministereitä. Siis on tärkeää, että tosiaan saamme myös sekä tämän elinkeinoalan ja e, suuren yleisön tuen. Tämä kierros on kuitenkin aikaansaatavissa ja mitä Islantiin sitten tulee – No se on rehellisesti sanottuna ongelma. Olen kertonut islantilaisille, että jos haluatte liittyä Euroopan unioniin, niin he, silloin Islannin on hyväksyttävä meidän järjestelmämme. Ja, ja he ovat sanoneet, että meillä on oma järjestelmämme ja se toimii paremmin ja meillä on lennonjohtojärjestelmä, joka toimii puhelimitse ja on sanottu, että olen täysin samaa mieltä ja siitä, mitä Gesin ja muut ovat sanoneet, että jokaisen parlamentin jäsenen pitäisi keskustella oman ministerinsä kanssa ja kysyttävä, mitä aiotte tehdä asian suhteen. Esimerkiksi italialainen voisi kysyä ministeriltä, onko hän halukas keskustelemaan aiheesta, mitkä maat eh, siellä halutaan kutsua mukaan – Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Tehkäämme tämä ja mikäli haluatte esittää lisäkysymyksiä, voitte tehdä sen sähköpostitse. Kiitoksia. No tästä päästään sitten Peter Griffithsin vuoroon. Hän on yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa käsittelevän suorituskyvyn tarkastuselimen puheenjohtaja. Tässä puhuttiin nyt poliittisen tahdon puutteesta liittyy varmasti tähän seuraavaankin asiaan. Tämä tarkastuselin esimerkiksi kehittelee indikaattoreita tähän asiaan. Olkaa hyvä, herra Griffiths. Thank you, uh, distinguished members and, uh, and George. Hyvät jäsenet, kiitoksia, että kutsuitte minut puhumaan tänään. Kun kuuntelin keskustelua, niin toivottavasti jotkut kysymyksistä tulevat vastatuiksi minun osaltani olen varma, että tässä voidaan jotain tehdä ja olen ihan iloinen eh, tai ihan mielellään käsittelen asiaa sitten loppua kohti. Ne, jotka eivät tunne tätä suoritusjärjestelmää, se on ollut vireillä nyt vähän yli vuoden ajan. Ensimmäinen raportti eh, näistä tavoitteista oli viime vuonna ja 28. syyskuuta tänä vuonna esittelimme raportin suunnitelmien antamisesta komissiolle 28. syyskuuta eh, yhtenäisen ilmatilan komiteassa. Yhteenveto on siinä kuvassa teillä. Yritetään ylläpitää horisontaalista lentojen tehokkuutta 0,7 prosenttia vuodessa, kustannustehokkuutta 5,3 prosenttia vuosittain ja 0,5 minuuttia vuosittain viivästysten osalta. 9,5 miljoonaa, 1,8 miljoonaa lentoa, 6,2 miljardia tämän referenssikauden aikana, kolme vuotta siis sen aikana, 18,9 miljardia euroa käsitet, laitetaan ilmaliikenteen valvontaan ja kustannustehokkuustavoitteesta puuttuu 250 miljoonaa, 27 jäsenvaltiota on pyydetty uudistamaan suunnitelmansa, jotta päästään lähemmäksi näitä lukuja. EUn kapasiteettivaje eh, on 0,76 ja 0,5 halutaan 927 2 miljoonaa siis menee näihin viivästyksiin, jos tavoitetta ei saavuteta. Jos katsotaan näitä lohkoja, ja äh, niin kuin Georg näistä puhui, ne ovat hyvin reaalisia lukuja, ne täytyy saada, niistä saada tuloksia. Nykyisissä lohkojen prosesseissa ja kaikissa muissa elementeissä yhtenäisessä ilmatilassa ne eivät toimi eristyksissä, ne toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Sitten seuraava kuva, katsotaan vähän lähemmin. Itse asiassa me tässä yritetään tehdä Ruokaistaan ympäristövaikutuksia, Siihen vaikuttaa liikenteen kasvu, mutta samaan aikaan yksikkökustannuksia alas, alaspäin. Se, mitä tässä kuvassa on, siinä näkyy ero sen välillä, että mitä tässä vaaditaan. 2012-2013 tavoitteesta sininen pylväs ja sitten vihreä, mihin ollaan menossa. 12 ja 13 vuosina eivät ole kovia tavoitteita. Ne ovat sellaisia tavoitteita, joita me olemme esittäneet, mutta se antaa ajat kuvan tästä trendistä. 2014 on tavoite, johon ollaan menossa lop- sitten lopullisesti. Ja sen kustannukset näkyy, mitkä ovat kustannukset siitä, että on näitä ylimääräisiä viivästyksiä siellä alarivillä. 922 miljoonaa toimialalle, joka jokampailee parhaimpinakin aikoina pyrkii saamaan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Nämä ovat todellisia lukuja, jotka voidaan saavuttaa toimialalla, jotta voidaan kilpailukyky pitää yllä. Seuraava kuva. Sitten jos katsotaan tätä kuilua, nämä ovat jäsenvaltiot, joilla on ongelmia saavuttaa. Unkari, Tanska, Ruotsi, UK, Puola, Fabek-lohko, Espanja, Itävalta, Kreikka. Fabek on aika yllättävää, kun katsotaan sen äh, kokoa ja jäsenvaltioita, jotka siinä ovat mukana. Fabek, sieltä puuttuu ihan pieni prosenttiosuus. 0,5 tällä hetkellä ja me vaadimme 0,31. Eli ei se niin suuri rooli. Huolestuttavaa on Kreikka siellä alhaalla. Jos katsotaan näitä harmaita pyl- pylväsosuuksia, jotka esuttavat Kreikkaan, eivät siis vähene, vaan on kasvua. Kreikka on siis vain reitti myös äh, Kakkois-Aasiaan ja sieltä menee paljon reittejä Kreikan yläpuolelle. Jos siellä on viivästyksiä, sillä on suuri vaikutus koko järjestelmän hallintaan. 21 jäsenvaltiota itse asiassa täyttävät tavoitteet, kuusi jäsenvaltiota äh, itse asiassa ovat kuromassa umpeen aika hyvällä tavalla, mutta tässä täytyy näiden asioiden toimia yhdessä. Erityisesti ilolla kuuntelin Tsekin tasavallan kollegaa, joka puhui toiminnoista C, Fab CES, Jos sitä tutkitaan tarkemmin, ne jäsenvaltiot, joista se koostuu, tekevät itse asiassa omia investointejaan sellaisella tavalla, jota ei koordinoida kesken. Jos katsotaan Sloveniaa, pienintä niistä jäsenvaltiosta, sen kulut melkein kaksinkertaistuvat niin, että 35 miljoonaa euroa on investoitu. Siellä nopein sen neljä, neljässä minuutissa ja se siis on nopeampi kiertää kuin mennä siitä yli. Että sillä on suuri vaikutus. Jos tehdään yhteistyötä Itävalta, Slovenia ja Unkari, jos tekevät yhteistyötä, he voisivat etsiä mikä tarkoittaisi, että ei olisi kapasiteetista johtuvia viivästyksiä tällä nimenomaisella alueella. Se helpottaisi kasvua ja varmistaisi, että tällä lohkolla olisi suuri vaikutus ja edistys. Seuraava kuva sitten, jos katsotaan kustannustehokkuutta. Tämä on ihan miellyttävä kehityskulku että tässä melkein tavoitteet saavutetaan ensimmäisen vuoden aikana, mutta se tarkoittaa myös sitä, että ei tehdä niin paljon 2013 ja 2014 kuin toivottaisiin. Eli keskustelu koskee sitä, että mitä voidaan tehdä. Jos tällä keskustelulla niin olen varma, että te pystytte puhumaan toimialan kollegojenne kanssa ja maiden edustajien kanssa, ja että miten tämä ero saadaan kiinni. Se olisi kovin hyödyllistä, jos puhuisitte näin, koska 24. lokakuuta tänä vuonna komission kautta meillä on komiteassa, yhtenäisen ilmailujen komiteassa äänestys siitä, että miten tämä ero kurotaan umpeen. 21 jäsenvaltiota on sellainen silti, että täytyy ero saavuttaa umpeen, koska 21 ei ole saavuttanut tavoiteitaan kerro, mitkä ne ovat. Itävalta, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Malta, Norja, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Manner, Espanja, Ruotsi ja UK. Kaikki nämä, kaikki näiden suunnitelmat eivät anna tarpeeksi panosta tähän kokonaisperformanssiskeemaan. Eli seuraavasta kuvasta nähdään. Ensimmäisellä periodilla melkein saavutettiin tavoite 2012. Tietysti vihreä on vähän korkeampi. 13 miljoonaa budjetissa, 6,2 budjetissa, sinne ei ole liikkumavaraa. Niin miljardin budjetissa ei ole kovin paljon liikkumavaraa. Sitten 2,1 prosenttia 2013 112 miljoonaa, lisäkustannuksia 2014 157 miljoonaa, 256 siis yhteensä. 8,9 miljardin budjetissa olen varma, että 256 miljoonaa siitä löytyisi jäsenvaltioiden osalta. Johtopäätökset tästä siis ovat Yhtenäisen ilmatilan tavoitteiden kannalta turvallisuus, tehokkuus monilta jäsenvaltio, anteeksi, sidosryhmiltä, niillä on kova odotustaso. Jäsenvaltiot ovat nyt sitten ottaneet härkäsarvista kiinni ja nyt on aika saada parannuksia. Sitten EU, EUn tason suoritustavoitteissa on annettu raportteja, mutta silti voidaan tehdä enemmän ja tässä raportissa me on mukana tämä asia, joka on tämän PRBn nettisivulla. Sehän on osa eurokontrollia, joten tämä voitte sieltä ladata. Haastavat tavoitteet ovat kyseessä, mutta ne ovat leperealistisia ensimmäiselle referenssiperiodille, jota haluamme tehdä, on kaksi asiaa. Saavuttaa tällainen performanssiskin schema, jossa on hyvät tavoitteet, mutta myös, halutaan myös varmistaa, että tämä performanssijärjestelmä toimii. Eli se, joka rakennettiin eh, mittaustuloksille, se perustuu PRB ja eurokontrolliin. Sehän on ollut eh, perustettu niin jo monta vuotta, mm, mutta perustuu eh, yhtenäisen ilmatilan filosofiaan, jonka komissio on saanut aikaan. Nämä tavoitteet hyväksyttiin 2010 ja ne ovat saavutettavissa. Sitten kansalliset lohkosuunnitelmat, ne piti jättää siis kesäkuussa 2009. Ne olivat ihan hyvä, mutta niistä täytyy vieläkin saavuttaa enemmän. Erityisesti FAB CE ja FAB EC, niissä täytyy tehdä paljon enemmän työtä, jotta saadaan kurottu ero kiinni tavoitteiden osalta. Jatkojäsenvaltiot, niiden täytyy uudistaa suunnitelmia, niiden täytyy tehdä ne niin, että otetaan huomioon ensinnäkin toisensa, mutta myöskin tämä verkon haltija valvoja, joka täytyy ottaa huomioon. Eli nämä, me olemme terveen puolelta aika luottavaisia, että tavoitteet ovat saavutettavissa, ja sen vuoksi nämä suositukset, joita teemme, niitä on 27 raportissamme, ne ovat menneet komissiolle, ja ne ovat vahvistettu komissiossa, ja ne on sitten viety Single Sky-komiteaan äänestykseen. Olen melko varma, että tästä saadaan aikaan siis tuloksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much indeed, Mr. Griffiths. So any, if we can put the lights back. Kiitoksia herra Griffiths tästä. Olisiko edustajilla nyt kysyttävää tai kommentteja? El Kadrawi ja Foster ovat jo listalla. El Kadrawi ensin. Ja, ik zou eh, meneer Griffiths willen danken voor... Eh, Haluaisin kiittää herra Griffithsia hyvin selkeästä selonteosta. Minulla on kuitenkin pikainen kysymys. Ja se liittyy Cesar-ohjelmaan. Siis emme ole vielä tietysti sellaisessa vaiheessa, jossa se tuottaisi tuloksia, vaan olemme valmisteluvaiheessa tai itse asiassa käynnistämisvaiheessa tuonnepana tänä vuonna. Uskon, että silloin saamme konkreettisia ehdotuksia. Kysymykseni on se, että jos me puhutaan vuode, puhumme vuodesta 2014 ja myöhemmistä vuosista, millä tavalla Cesar silloin vaikuttaa? Millä tavalla te tulette olemaan mukana? ehkä voisitte tästä kertoa hieman enemmän. Sitten edustaja Foster. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ennen kuin kaikki tämä saadaan toteutettua, niin tässä sitä ennen on tiettyjä jäsenvaltioita, jos tarkastellaan vaikkapa ruuhkaa ja, ja muita asioita, jos jätetään nyt siis pois tästä sotilasilmailu, niin on valtioita, joilla on täsmällisyysongelmia ja ne heijastuvat sitten laajemmallekin missä nyt mennään niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka vielä tässäkin vaiheessa väittävät, että eivät ole valmiita tarkastelemaan tällaista joustavaa ilmatilan käyttöä sekä siviili- että sotilasilmailun puolella. Toinen kysymys, jos se nyt tässä sallitaan, oli pettymys kuulla, että vaikka Britanniassa ja Irlannissa tämä ilmatilalohko on saatu perustettua. Ne eivät ole saaneet saavutettua tavoitteita. 75 prosenttia Britannian tulevista ihmisistä tulee sinne lentäen, eli totta kai ilmailu on tärkeä osa liike-elämää ja matkailua. Niin kuinka olette hoitaneet yhteyksiä navigointi palveluntarjoajien puoleen. Entäpä sitten nämä verkoston hallitsijat? Heistähän ei ole paljon kuulunut paljonkaan tämän tuhkapilvi-episodin jälkeen. Miten me voisimme vaikuttaa näihin asioihin? Sillä paperilla ainakaan tämä asia ei näytä hyvältä. Kiitos. Haluatko sinä, Peter, vastata näihin kahteen kysymykseen ja sitten kysytään, haluaako komissio kommentoida? Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että täällä kysyttiin Cesarista. Se on hyvin tärkeä hanke ja se täytyy saada vietyä läpi tehokkaasti viimeistään tällä toisella kaudella vuodesta 2015 eteenpäin. Tästä ohjelmasta tulee erittäin merkittävä meille – se täytyy saada käyntiin kahdella alueella, jossa se voi eniten vaikuttaa ja se on se tärkein piirre, joka siinä täytyy saada kuntoon. Meidän täytyy arvioida tätä asiaa yhdessä komission kanssa ja olemme jo käynnistäneet tämän prosessin. Ensimmäinen ovat nämä esi-Cesar-asiat, joita nyt tarkastellaan. Meillä oli kokous toukokuussa komission edustajien kanssa tästä asiasta. Mietimme, mitä tässä halutaan saavuttaa, minkälaisia suoritustavoitteita siellä on. He voisivat vastata sitten, että kuinka suuri osa investoinneista meni niihin asioihin, joita halutaan saavuttaa jo ennen kuin Cesar on täydesti toiminnassa. Eli mitkä tavoitteet ajoittuisivat siihen ajanjaksoon ja, ja mitkä myöhemmäksi. Emme ole saaneet valitettavasti kovin vastausta tähän kysymykseen. Odotamme komissiosta lisäselvennystä tähän. No sitten tämä toinen referenssi periodi, joka meille alkaa tässä kuussa. Cesaron on siinä tärkeässä osassa. Me haluamme tietää, minkälaista merkitystä Cesarilla on, millä alueilla ja miten tätä vaikutusta voitaisiin mitata, koska meidän täytyy tietää, vaikuttaako Cesar vai ei. Ja jos vaikuttaa, niin miten, sillä vain sillä tavoin saadaan, sit, saadaan tästä menestyksekäs hanke haluamme myös tietää, onko sillä niitä vaikutuksia, joita ennakoimme etukäteen. Tässä ei olla lähellä näitä masterplan tavoitteita. Jos ne halutaan saavuttaa, niin silloin pitää tapahtua kyllä aika dramaattisia muutoksia, koska muutoin meiltä loppuu aika. Eli PRB haluaisi tässä asiassa 12,75 vähennyksen, jotta noihin tavoitteisiin päästäisiin, ja se on kyllä aika kunnianhimoista. No sitten edustaja Fosterin kysymykset. Hyvä, että puhuit ilmatilan tehokkaasta käytöstä. Meillä on tässä kapasiteettiaukko, ja kun suunnitelmia ta- tarkastelee jäsenvaltioista, niin näkee, että joissakin maissa ilmatilan lohkoja on käytetty tässä joustavuussuunnittelussa hyvin, mutta näin täytyisi olla kaikissa 29 jäsenvaltiossa, jotka ovat osa tätä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Ja sen saavuttaminen onkin sitten hiukan vaikeampaa. No sitten tämä valvontamenettely ja järjestelmä, joka pitäisi olla ensi vuoteen mennessä pystyssä, sillä pitäisi pystyä mittaamaan sitä, antaako sotilasilmailu meille ilmatilo, ilmatilaa käytettäväksi ja käyttääkö siviiliilmailu sitten tätä ilmatilaa, jos sitä saadaan. Ja tällaista valvontajärjestelmää olemme nyt pystyttämässä. Sellainen tarvitaan, että saadaan yksityiskohtaista tietoa. Ehkäpä sitten ensimmäisen toimintavuoden jälkeen tiedetään paremmin, kuinka ilmatilaa käytetään. No sitten tämä hiukan alueellinen kysymys, eli Britannian kysymys. Meidän virastomme on yhteydessä kansallisiin siviiliilmailuviranomaisiin ja niiden tehtävänä on nyt edistää tätä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Siellä on tarkasteltu kuluja hyvinkin paljon, mutta siltikään vielä siellä tavoitteet eivät ole niin kunnianhimoisia kuin niiden pitäisi olla, jos haluttaisiin todella saavuttaa yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Tällä hetkellä siellä sanotaan, että, että työtä tehdään jatkuvasti ja että palataan asiaan 20.10. ja niin poispäin. Mutta varmastikin parempaakin tietoa voitaisiin saada komissiolta esimerkiksi. Kaikki voivat tietenkin puhua tästä asiasta ja varsinkin Britannian kanssa voi, voi tästä asiasta jutella ja pyrkiä saamaan sieltä jotain tietoa. No sitten näistä verkon lennonjohdon henkilöistä. Viivästyksiä on ollut esimerkiksi Itävallassa ja Kyproksella. Siellä on oltu todella kiireisiä ja viive, näitä viivästyksiä on saatu itse asiassa vähennettyä. Ja jos tämä trendi jatkuu, esimerkiksi näissä kahdessa maissa, joita on ollut vaikea hallita, niin tällä ilmaliikenteen hallintajärjestelmää päästäisiin tuohon 0,5 tavoitteeseen. Eli kyllä tämä hallintajärjestelmä on ihan uskottava ja se alkaa vaikuttaa, mutta siihen menee aikansa meidän raportissamme. Itse asiassa ennakoidaan, että maaliskuussa 2012 ilmaliikenteen valvonnasta raportoidaan meille ja siitä nähdään sitten, minkälaisia korjaavia toimenpiteitä tarvitaan. Mutta todella nämä ilmatilan valvojat ovat tärkeässä osassa ja heitä, heitä tässä tarvitaan. Selvä, kiitoksia sitten herroille Griffiths ja Georg Jartsenbowski. Aiheesta käytiin hyvä keskustelu ja nyt kaikki varmasti tietävät, että mitä tässä asiassa poliitikkojen pitää tehdä kun kerran poliittisia aspekteja tässä asiassa on näinkin paljon ja Jackie toi hiukan tällaista kansallista näkökulmaa keskusteluun. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että eniten tarvitaan painostusta kansallisten viranomaisten suuntaan, jotta ne todella saisivat toteutettua sen, minkä ovat jo itse asiassa luvanneet. Eli kiitoksia teille molemmille. Oli ilo nähdä teidät täällä tänään ja tervetuloa toistekin. I'm now just going to ask shortly because these flowers have arrived for Jared, but it's the idea of the vice president. Nämä kukat tulisivat, tulivat itse asiassa Gerardille. Pyytäisin tässä kuitenkin varapuheenjohtajaa ojentamaan kukat ja kortin. That's the It always looks better when a beautiful... Niin, sehän on aina paljon paremman näköistä kuin jos kukat saa kaunilta naiselta, eikä, eikä tällaiselta mieheltä. Nyt sitten esityslistalla seuraavaan aiheeseen, joka on oma mietintöni Euroopan unionin ja kansainvälisen siviiliilmailujärjestön välisen yhteistyöpöytäkirjan tekeminen. Tausta, taustaksi teille voisin muistuttaa teitä, että tällä hetkellä kansainvälisessä siviiliilmailujärjestössä ICAOssa on 190 jäsenvaltiota ja siellä mukamas tehdään sitten yhteistyötä ilmailun turvallisuuden ympäristöasioiden ja, ja lennonjohtoasioiden parissa. Suurin osa ICAON vaatimuksista sisältyy nyt jo EU-lainsäädäntöön. Niitä on jopa otettu ihan suoraan, suoraan sinne, esimerkiksi ympäristövaatimusten puolella. EUlla on hyvin vahva intressi siihen, miten ICAON politiikkaa muotoillaan, esimerkiksi sen takia, että EUlla on tietenkin vahva siviiliilmailu teollisuuden ala ja, ja sen intressit kiinnostavat meitä. Haluamme parantaa yhteistyötä EUn ja ICAON välillä erityisesti ja tässä on nyt tarkoituksena standardien suurempi yhdenmukaisuus ja asiaa koskevien toimintojen parempi koordinointi. Lisäksi tällä yhteistyöpöytäkirjalla pyritään tehostamaan rajallisten resurssien käyttöä ja ja välttämään työn päällekkäisyyttä säilyttäen samalla kummankin osapuolen riippumattomuuden. Yhteistyöpöytäkirja ei ohita osapuolten välillä jo voimassa olevia yhteistyömuotoja eikä vaikuta niihin. Tämä koskee yleistä turvallisuusvalvontaa ja turvatoimien auditointeja ja tarkastuksia, joista on tehty kaksi erillistä yhteistyöpöytäkirjaa, toinen vuonna 2006 toinen vuonna 2008. Neuvoston päätösluonnoksessa hyväksytään pöytäkirjan tekeminen ja vahvistetaan sen toimivuuden mukaan ovat niitä tehtäviä varten, joita neuvostolla, komissiolla ja jäsenvaltiolla on sekakomiteassa. Tämä komitea on yhteistyöpöytäkirjan soveltamisesta vastaava elin ja se vastaa myös yhteistyön eri aloja koskevien määräysten hyväksymisestä. Määräykset ovat pöytäkirjan liitteenä ja muodostavat sen erottamattoman osan. osapuolet sopivat tekevänsä tiivistä yhteistyötä ja koordinoivansa turvallisuustoimensa. Ja tärkeää on luoda turvallisuusstandardeja. Tähän vaaditaan läheistä yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä. Tämä lähestymistapa perustuu siihen, että pyritään saavuttamaan maailmanlaajuisesti korkein mahdollinen lentoturvallisuustaso ja yhdenmukaistamaan yleisesti ICAon standardit ja suositellut menettelytavat. Neuvosto päätti 16. kesäkuuta EUn ja ICAon sekakomiteassa noudatettavasta EUn kannasta, joka koskee päätöstä hyväksyä lentoturvallisuutta koskeva liiteyhteistyöpöytäkirjaan. Ja neuvosto sitten määrittelee EUn aseman yhdessä tässä tämän sekavaliokunnan sekakomitean kanssa. Parlamentti valitettavasti ei ole osallisena tässä työssä, sillä se sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta, sen 218 artiklan 9 kohdassa määräyksissä ei määrätä parlamentin minkäänlaisesta osallistumisesta sekakomitean päätöksiin. On kuitenkin pyrittävä EUn aseman vahvistamiseen ICAOssa ja siksi ehdotetaan, että liikenne- ja matkailuvaliokunta antaa suostumuksensa tämän yhteistyöpöytäkirjan tekemiselle – muistuttaisin, että tästä asiasta päätetään yksinkertaisella äänestyksellä, eikä tähän yhteistyöpöytäkirjan saa tehdä minkälaisia muutoksia tai tarkistuksia, eli tästä äänestetään ainoastaan kyllä tai ei. Tässä minun raporttini tästä asiasta nyt edustaja Grosch. Ja, danke, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietysti noudatamme ehdotustanne ja tätä yleislinjaa. Muutama kysymys vain. Niin kutsuttu Chicagon yleissopimus. Siitähän olemme jo käyneet täällä keskustelua ja saaneet raportteja muun muassa, mitä tulee eh, lentoyhtiöiden oppimisprosessiin ja niin. Ei siinä mikään ongelma ole, että parlamentti ei voi suoraan osallistua tähän työhön mutta pitäisi kuitenkin hyvänä, jos etukäteen eikä jälkeenpäin saataisiin vähän tietovirtaa komissiolta tännekin suuntaan. Kysehän on teemoista, joista hyvin usein keskustelemme. Ajattelen tässä ympäristöä ja turvallisuutta. Ja jos niitä asioita valmistellaan kansainvälisellä tasolla, niin myöskin tämän parlamentin kannalta olisi mielenkiintoista, jos tiettyjä tietoja näistä kansainvälisistä elimistä tulisi tänne. Muistan, että Euroopan ja Amerikan välillä olemme puhuneet turvaskannereista, vaikka emme ole vastuussa siitä asiasta. Ja kun, jos täällä puhutaan rakenteista, jotka eivät liity pelkästään sopimuksen valmistelua, vaan myös teknisistä asioista, niin se olisi niin kuin ensimmäinen ehdotukseni tai kysymykseni. Ja sitten liittyen siihen, mitä Said juuri sanoi. Euroopan tasollahan meillä on virastoja, jotka käsittelevät suoraan lentoturvallisuutta. Miten ne on tässä otettu mukaan vai onko tässä jälleen kyse työstä, jossa on rinnakkaista työtä? Onko siinä sitten ehkä myös kaksinkertaisia kustannuksia ja meneekö siihen turhaan energiaa? Mit, mikä on tällä tasolla koordinaatio ja yhteistyö? Eli ikään kuin ehdotuksia ja kysymyksiä samassa. Thank you very much. Kiitokset. Sitten edustaja Uljas. Grazie Presidente, come lei stesso ha annunciato. Kiitos puheenjohtaja. Itse sanoitte, Parlamentti on hyvin tarkoin tutkinut tämän muistion päätelmiä ja tässä on erittäin tärkeää katsoa, mikä virastojen välinen yhteys on. Es- esittelijä on itse asiassa sanonut jo kaiken välttämättömän, mutta voisin ehkä lisätä sen tosiseikan, että Aldessa me pidämme tätä lähestymistapaa erittäin myönteisenä. Haluaisin kuitenkin esittää kolme kommenttia monet ICAon standardeista sisältyvät eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Ja kun haluamme olla kansainvälisiä kumppaneita ja kilpailukykyisiä useilla ilmailualueilla, niin on tärkeää tosiaan seurata tätä tietä. Euroopan unionilla on nyt mahdollisuus muodollisesti osallistua ICAon prosessiin. Ja meidän ei pitäisi päästää tätä tilaisuutta käsistämme. Toiseksi ehkä voisin lisätä vielä yhden tekijän tai näkökannan, joka meidän ryhmämme mielestä on erittäin tärkeä, ja se koskee menettelytapojen yksinkertaistamista, koska on erittäin tärkeää yrittää lähestyä tai saada aikaan yksi ainoa väline, kun katsomme EUn ikaon suhteita – mitä tämä on päätelmiin tulee, ne ovat erittäin tärkeitä, jos ajatellaan esimerkiksi niitä vaatimuksia, jotka koskevat menetelmien tai metodologista ja budjetti seurattavuutta. On tärkeää tosiaan pitää huolta siitä, että me teemme ICAON kanssa, ICAON sihteeristön kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä. Edustaja Foster. Thank you, Chairman, and thank you for, um, a... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kattavasta selvityksestä. Yleisellä tasolla vain Tuemme sitä, mitä sanoitte. Ikao on ollut hyvin vakaa toimielin. Tämä on vain nykytilanteen virallistaminen itse asiassa komission kanssa, joka on ollut mukana ja osallistunut sen kokouksiin pitkän aikaa. On ihan loogista mielestäni, että siinä missä on mahdollista, niin sta- norma- standardisointia on, jos katsotaan tiettyjä vaatimuksia tällä toimialalla. Mutta on ihan ymmärrettävää myöskin, että parlamentti ei ole välttämättä mukana, koska 190 maata ja 290 parlamenttia, heilläkin on sanansa sanottavana. Olen luottavainen yleisellä tasolla prosessiin. Tietysti joskus on vaikea päästä johtopäätöksiin. Tietysti taas ETS oli yksi niistä, mutta voidaan yrittää, kuten sanoin. Tämä on nyt siirtynyt enemmän viralliseen suhteeseen ja voi olla vain hyvä asia, että parempaa yhteistyötä tässä on, koska kyseessä on suuri kansainvälinen toimiala. Kiitos, edustaja Tikau. Kiitos, puheenjohtaja. Minä esittäisin kysymyksen. Helpottaako tämä yhteistyöpöytäkirja nyt sit sitten esimerkiksi päästökauppajärjestelmän sisällyttämistä tai sen ilmailualan ottamista sen piiriin. Ennen kuin komissio tähän vastaa, niin vastaus luultavasti on, että ei. Sanoin, että liitteet lisätään myöhemmin ja yksi näistä koskee juuri ympäristön suojelua. Eräs huolenaiheestani on se, että silloin kun komissio otetaan tähän mukaan, niin parlamentilla ei ole tähän enää mitään sanottavaa. Luulisin, että vastaus on ei, jos jollakulla on nyt kristallipallossa vastaus tähän päästökauppajärjestelmän ongelmaan, niin Olkaa hyvä, mutta sitä ennen herra Siibum. Niin, pyydän anteeksi, en antanut teille puheenvuoroa tuon äskeisen keskustelun lopuksi, kun puhuimme ilmatilan lohkoista, eli voitte vielä kommentoida sitä asiaa, jos haluatte. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös niille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ensiksi haluaisin sanoa, että esittelijä on täydellisesti esittänyt kaikki ne päätarkoitukset, jotka tämän muistion taustalla ovat. Se on sellainen muistio, joka haluaa vahvistaa ja helpottaa yhteistyötämme monenvälisten YK-alajärjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi ICAON kanssa. En halua millään tavalla vältellä kysymystä, joka koskee päästökauppajärjestelmää. Kaikkihan tietävät tietysti, että meillä on joitakin ongelmia yrittäessämme vakuuttaa kahdenvälisesti ja monenvälisesti ikaota tämän lainsäädännön hyvistä perusteista. Mutta tässä on yleisemmästä asiasta kysymys. Ei ole ensimmäistä kertaa se kysymys siitä, että meillä on ikaon kanssa ongelmia. Mitä tulee EU-lainsäädännön ja ikaon välineiden ö, välillä, siis mitä tulee Chicagon yleissopimukseen. Kymmenisen vuotta sitten tässä oli konflikti ja olemme aika samantapaisessa tilanteessa kuin mitä tulee päästökauppajärjestelmään. Tässä on kysymys tärkeästä EU-lainsäädännöstä, jonka tavoitteena on ympäristön suojelu. Ja tässä käytiin keskusteluja sekä monenvälisesti että kahdenvälisesti. Meidän on hyväksyttävä, ja puhun nyt siitä, että tämä, tämä lainsäädäntö oli muutettava monilta osin, jotta voisimme välttää kansainvälisiä konflikteja. Mitä meidän sitten pitäisi, mitä olemme oppineet ja mitä meidän pitäisi oppia kaikesta tästä? Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka antaa meidän mahdollisuuden paran, parempaan paremmin vaikuttaa ikaon työhön. Monenvälisesti meidän täytyy varmistaa se, että Tämä on yhteen sopivaa EU-lainsäädännön kanssa ja yksi muistion tarkoituksista, yhteistyömuistion tarkoituksista on se, että meillä olisi sellainen järjestelmä, joka antaa meille mahdollisuuden EUna olla mukana, kun ikaon politiikkaa kehitetään. Siis tämä on erittäin tärkeää. Ennen kaikkea haluaisin korostaa sitä, että jotkut kumppaneistamme maailmanlaajuisesti – ovat jo nykyään toimittamassa tai antamassa osaamisresursseja, teknistä asiantuntemusta IKAOlle. Euroopan unioni kokonaisuutena ei kuitenkaan ole tarpeeksi näkyvässä asemassa, vaikka ajatellaan EU-lainsäädännön kattavuutta. Tämä yhteistyömuistio haluaisimme, siis siinä ottaa tämän ongelman käsiteltäväksi. Ja siitähän keskustellaan myös täällä valiokunnassa ja haluaisimme myös suosia sellaista järjestelmää, joka välttäisi kahden kaksinkertaista työtä. Haluamme panostaa turvallisuuteen ja komissiona olemme erittäin aktiivisia, jotta voisimme tällä tavalla parantaa tai saada parantaa edistää turvallisuutta Euroopan alueella. Ja samalla sitten välttää tietysti kaksinkertaista työ, päällekkäistä työtä. Joten sanon, että komissiosta tuemme tätä hanketta ja olen valmis sitoutumaan siihen, että pidän me parlamentin ja valiokunnan ajan tasalla, mitä tulee tekeillä olevaan työhön ja yhteistyöhön sen jälkeen, kun sekakomitea on tavannut, niin että saatte tietää, mitä tässä yhteydessä on tekeillä. I have done here deadline for... Kiitoksia. Tarkistukset pitää jättää tämän kuun 21. päivän mennessä, mutta siis tuohon pöytäkirjaan mitään tarkistuksia ei voi tehdä. 22. Toinen marraskuuta tästä äänestetään tässä valiokunnassa ja sitten tammikuussa täysistunnossa. Seuraava asia on yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää. Tämä on Mathieu Groschin asia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset kaikille kollegoille vahvasta kiinnostuksesta, joskus yli vahvastakin kiinnostuksesta mietinnön 413 tarkistusta Tietysti tämän aamun tarkistus, ää, äh, ennätystä ei rikottu, mutta ei sitä kaukana olla. Henkilökohtaisesti minulla oli vähän tarkistuksia ajan vuoksi, mutta halusin myös hyödyttää sitä mahdollisuutta, että tarkistusten jälkeen olisin tehnyt kompromissitarkistuksia. Olen vakuuttunut siitä, että jos parlamentti tekee liioitellun pitkän listan vaatimuksia, niin olisi mieluummin saada yhteen lukuisia pieniä tarkistuksia, ja se varmaan saadaankin aikaan. Ja läheisessä yhteistyössä varjoesittelyiden kanssa, eli ryhmistä ja myöskin kollegoiden kanssa, jotka ovat lähettäneet useampia tarkistuksia. Työ on, tai näiden, tämä valmistelutyö on siis jo alkanut. Sitten on myös niin, että monia, monet tarkistukset ovat ihan semanttisia luonteeltaan, jossa ehkä käsitteitä täytyy tarkistaa ja voitaisiin, voitaisiinkin selventää jotakin asioita. Mitä tulee sitten tavoitteisiin, niin minun ehdotukseni oli se, että mietinnössämme voisimme keskittyä lyhyempään periodiin 2011-2020, jotta sitten olisimme konkreettisempia ja myöskin siihen, että olisi selkeät tavoitteet prosenttilukuina, mutta myös luku, vuosilukuina ilmaistuna. Ihan aika usein on kuultu se syytös, että valkoiset kirjat ovat ihan teoreettisia. Ne joutuvat sitten hyvälle paikalle pääsevät kirjahyllyssä, mutta ei sitten paljon muuta, mutta meidän, meidän intressimme olisi ollut vähän selkeämpiä, konkreettisempia. Olen puhunut vähemmän energiaongelmasta, Siitähän tietysti puhutaan tässä hyvin laajasti, mutta yhteen kohtaan puuttuisin kriittisesti ja valaista sitä kollegoille vähän enemmän. Lähden siitä, että erityisesti kaupunkialueella tietysti pyrkimyksenä täytyy olla se, että emme tukahdu kaupunkeihin, että tulee tehokkaampaa ja puhtaampaa toimintaa, mutta en usko henkilökohtaisesti, että tämä e-liikkuvuus että se olisi ratkaisu kaikkeen. Joissakin tapauksissa, riippuen siitä, mistä sähkö tulee, että onko se sitten kestävä ratkaisu kuin mikä tällä hetkellä on. Siis haluaisin, että tämä että teknisesti täytyy päästä sellaiseen suuntaan, jossa ratkaisut ovat te- siis realistisia ja tehtävissä. Se, mitä tulee sitten eurooppalaiseen liikennealueeseen, siitä on tullut periferisiltä alueilta, saarialueilta paljon tarkistusehdotuksia. Tähän voidaan rakentaa yksi tai kaksi äh, kompromissitarkistusta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että keskeiset alueet olisivat tästä mukana. Kyse on kokonaisesta eurooppalaisesta alueesta, syrjäisimmät alueet myöskin mukaan lukien. Ja se oli minulle joka tapauksessa itsestäänselvyys. Kompromissin kautta tämä voidaan tehdä vieläkin selvemmäksi kuitenkin. Sitten arkaluontoiset asiat, työ- ja lepoajat. Tietysti jotkut iloitsisivat, jos koko asia avattaisiin uudelleen, jotkut pelkäävät sitä kovasti. Eli henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että toimeenpano tietyissä jäsenmaissa on toiminut tämän huonon esimerkin mukaan, että on 27 lainsäädäntöä ja me yritämme tehdä sitä yhden ja valtio jälleen 27 erillistä. Tämä, tällaista on voitu totea, todeta. Eli toimeenpanoa täytyy vahvistaa ja sitä käsitellään vahvemmin. Ja sitä kautta tulee sitten tarkistuksia esiin, joilla se muistutetaan neuvostoa siitä, että toimivana määräajat ja yksityiskohdan täytyy tarkistaa paljon vahvemmin kuin mikä tällä hetkellä on tilanne. Sitten ajo- ja lepoajat. Ajattelen tietysti myös yrityksiä ja joustavuutta täytyy lainsäädännössä olla. Mutta ottaen huomioon tämä mittakaava ja PK-yritykset ovat tässä tietysti erityisasemassa ja niillä täytyy olla se sijansa. Sitten kapotaasiliikenne. liikenne se kuuluu markkinoiden avaamiseen, siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta se mikä ongelma kyllä on, ja sen pitäisi olla rinnakkainen asia tässä, että kun avataan markkinoita, niin se ei johda se ei ole niin, että millä tahansa sosiaalisilla ehdoilla nämä välineet, joita olemme saaneet aikaan, kun on hyvää koulutusta, asianmukaiset palkat, niin ei voi olla niin sitten, että tulevaisuudessa annetaan ihmisille mahdollisuuksia, että Äh, että tulisi kovin huonoja palkkoja, että tulee sosiaalista dumppausta. Tämä ei voi olla markkinoiden avaamisen seurauksena. Tässäkin, tätäkin asiaa täytyy tässä mielessä tarkastella tarkemmin. No, mitä sitten tulee TNT-verkkojen tavoitteisiin? Tässä on ollut jo tällaisia avainlausuntoja ja avainkompromisseja. Näistä ydinlausunnoista haluaisin lähteä liikkeelle ja painottaa vielä sitä, että mitä 2010 jo on sanottu. Parlamentissa olemme antaneet tavoitteet, määritelleet tavoitteet, se mitä TNT-verkoilta odotamme, eurooppalaisilta verkoilta odotamme. Haluan, että olisi harvempia projekteja niin, että on suurempi panostus näihin harvempiin, 30 prosenttia tai mitään, mutta sitten vähemmän projekteja, suurempi panostus. Päästään silloin parempiin eteenpäin, kuin että on loppumatonlista projekteja, hankkeita. Se tarkoittaa myös sitä, että tämä teema täytyy kun tästä 2010 jo oli laaja enemmistö, niin täytyy sitten lähteä tätä vielä käsittelemään, niin täytyy kuitenkaan muita valiokuntia tässä sokeerata, mutta aluepolitiikan valiokunta tässä ehkä on jo esittänyt tarkistuksia, jos, jotka liittyvät pelkoihin, että rakennerahastossa otettaisiin rahaa pois liikkuvuuden hyväksi ja näe siinä niitä realistisiksi näitä pelkoja. Satamissa ei ole kyse siitä, että pyrittäisiin pelkästään markkinoiden avaamiseen, palveluiden avaamiseen, vaan olemme puhuneet tästä monien vuosien ajan keskustelua käyty vielä loppuun ja 2009 halusi, ja sen piti komission tehdä tästä lausuma. Halusin vain sen, että keskusteluun tartumme, jotta tulevaisuudessa eivät muut tahot esitä näitä esityksiä meidän puolestamme. Kaikki asiat, jotka liittyvät satamien turvallisuuteen, tehokkuuteen, että me otamme niihin kantaa. Että reagoimme näihin teemoihin. Lähden siitä, että tulevina viikkoina nyt käydään konsultoivia keskusteluja ja tehdään yhteistyötä ja tehdään sitten ja löydetään Ähm, kompromissitarkistuksia, jotka, äh, jotka pienentävät sitten varsinaisten tarkastusten määrää ilman, että uhrataan näitä olennaisia sisältöjä, jotka tarkistuksiin kuuluvat. Kiitokset esittelijälle. Nyt sitten puheenvuoro edustajille Senelova. S ja D-ryhmästä ensimmäisenä. Pane předsedo, eh, já předpokládám, že se ke svým pozměňujícím návrhům vyjádří ostatní kolegy muut kollegat, kun ovat puhuneet jo tarkistuksista, ja niin siksi en halua tässä mennä kovinkaan pitkälle yksityiskohtiin. Mitä, tässä, mitä tulee sitten yhteiseen eurooppalaiseen liikentealueeseen, niin tämähän on aika monimutkainen asia. Ja epäilemättä siksi hyvin tavoitteelliset pyrkimykset valkoisessa kirjassa – Siis eh, näidenhän täytyy perustua siihen, että tunnetaan nykyinen järjestelmä ja että on myös visio. Visio sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. On kysymys yhteen toimivuudesta, laadusta, turvallisuudesta, aluekohesion tukemisesta, palkka eh, tekijöistä ja niin edelleen. On kysymys sitten tietysti myös työn laadusta silloin, kun tehdään, esitetään tarkistuksia. Mitä tulee hyvään analyysin, joka koskee infrastruktuuria, palvelujen laatua jäsenvaltioissa, tämä osoittaisi, mikä turvallisuustilanne vallitsee maanteillä. 70 prosenttia onnettomuuksistahan tapahtuu sekä kaupunkien, että maaseud- kaupunkien kaduilla että maaseudulla. Ja meidän pitäisi ennen kaikkea siksi korostaa turvallisuutta. Haluaisin myös, että esittelijä pitäisi tässä 300 kilometrin rajasta kiinni, mitä tulee rahtikuljetuksiin. Me tuemme tietysti kestävää kuljetuspolitiikkaa myös lyhyillä välimatkoilla. Kuitenkin pitäisi olla hyvin systemaattinen lähestymistapa Eurooppa-tasolla. Ryhmämme haluaa keskittyä tässä kestäviin työmarkkinoihin ja työntekijöiden oikeuksiin. Siksi haluaisimme, että komissio esittäisi vaikutustutkimuksen, nimenomaan siis vaikutustutkimuksen, joka koskisi työmarkkinoita ja työn laatua. Eli tästä, tässä pitäisi katsoa vuoteen 2020, mitä tulee työehtoihin ja niin edelleen. Monet kollegat ja minä tietysti haluamme korostaa tarkistuksissa eri tekijöitä, jotka koskevat liikkuvuutta kaupunkialueella. Haluamme yhteiskuljetuksia, haluamme niin, että kuljetukset ovat käyttäjien saavutettavissa – mitä tulee esimerkiksi aikatauluihin. Haluaisimme vielä, haluaisin vielä esittää yhden kommentin. Jos haluamme tosiaan hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, silloin meidän täytyy ehdottaa, että komissio ottaa hyvin vahvan kannan jota parlamentti tukisi. Meidän täytyy esittää sellaisia tavoitteita, jotka saavat meidät, saavat aikaan kehitystä ja jonka takana on tuntuva enemmistö parlamentissa. Mitä tulee satamapalvelupakettiin, me emme halua suinkaan eh, harmonisoida sitä, emmekä halua liioin palkkaharmonisointia eh, kuljetusalalla. Mitä tulee direktiiviin, työaikadirektiiviin, niin siinähän tietysti on hyvin tärkeitä tekijöitä, jotka koskevat kuljetuksia. Haluamme, että tämä direktiivi pantaisiin kunnolla täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja lopuksi haluaisin esittää yhden kysymyksen, joka koskee esittelijän esittämiä tarkistuksia. Olette esimerkiksi muuttanut päivämäärää jossa puhutaan yhteisen eurooppalaisen ilmatilan aikaansaamisesta. Puhutte siinä vuodesta 2500, 2015. Puhutte matkustajien oikeuksista. Haluaisin, että olisimme optimistisempia. Haluaisin kuitenkin kiittää teitä tässä vaiheessa. Kiitoksia. Edustaja Grosh on ollut tässä optimisti, kuten aina nyt Meissner. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Todellakin on niin, että Saksassa puhuin, tai minulle puhuttiin tästä valkoisesta kirjasta, että se on, se on sellaista, kun ei tule koskaan realiteetiksi. Ja sehän ei tietenkään olekaan mikään lainsäädäntömietintö. Siinä mehän tietysti yritämme tässä yhteydessä kuitenkin selvittää, että mihin liikenne pitää mennä tulevaisuudessa. Ja loogisesti tietysti valkoinen kirja käsittelee monia liikenteen, tai oikeastaan kaikkia liikenteen osa-alueita. Matthew puhui siitä, että näistä 413 tarkistusta on Lipeltä kuitenkin, tai Altelta kuitenkin vain 108. Sekin on aika paljon. Nyt meitä on neljä paikalla täällä, että suurta intressiä on liikenteeseen ja näihin muutoksiin, joita siellä, siellä voitaisiin vielä saavuttaa. Muutama näkökohta. Tietysti monet tarkistukset, ei pelkästään Aldelta, vaan muiltakin koskettelevat rahoitusta, koska infrastruktuurirahoitus liikenteessä ja yleensäkin mitä toivomme tulevaisuudessa liikenteeltä tältä osin, niin sillä on suuri rooli. Mutta tässä olen jännittynyt siitä neuvotteluista esittelijän kanssa näistä kompromisseista, Joskus tietysti ehdotetaan siirtoja, että enemmän prosenttiosuutta meriliikenteeseen tai enemmän prosenttiosuutta raideliikenteeseen, tai jos sanotaan, että TNT verkkoihin lisää osia, se oli vihreiden ehdotus. Mitä se sitten tarkoittaa? Myöskin rahoituksen osalta se täytyisi selvittää. Eli tässä täytyy todellakin tarkkaan harkita, että miten tässä lopullisesti päätetään, koska enemmän kuin 100 prosenttia rahaa ei ole. Ja tietysti rahoitusosuutta voidaan yrittää lisätä, mutta ei sekään ole niin yksinkertaista. Tämän verran rahoituksesta ja TNT-verkoista paljon on tietysti sanottu multimodaliteetista. Että, moni, että se on tietysti hyvä, että monia näitä liikennevälineitä käytetään ja miten ne täytyy rahoittaa. Tietysti tämä näytyy tehdä yhteydessä siihen, mitä tulee tämä ydinverkko eurooppalaisiin liikennekäytäviin. Ja ei sinnekään voida kaikkea maksaa, saada rahaa siihen kaikkeen, mitä äh, haluaisimme. Mitä ottaa sitten prosenttiosuudet? Äh, mm, että miten, jos puhutaan hiilidioksidipäästöistä, odotin, että siellä vähennyksiä voisi olla paljon enemmän. Tässä olisi realistisia mahdollisuuksia kuitenkin päästä sopuun, ainakin näin minä arvioisin sitä mitä tulee näihin tuleviin neuvotteluihin nyt. Ja sitten yleisellä tasolla vielä Alden osalta Tästä satamapakista on paljon tehty. Meillä on paljon jäseniä, jotka veden äärellä asuvat ja loogisesti tietysti tämä meriosa-alue on suuressa merkityksessä meille. Palvelusta jo kerroit, mitä olet tässä yrittänyt hakea Aldesta on ihmisiä, jotka sanovat, että äh, satamapakettia kolme ei haluta, koska siinä olisi tulossa vain huononnuksia, sitä me haluta, mutta on myös kompromissiehdotuksia tällä osa-alueella, jotka ehkä olisivat sellainen mahdollinen tie kulkea. Ilmaliikenteestä on alennusalla otettu vammaisten asemaisille, oliko näin? Tässä kollega on tehnyt siltä osalta paljon työtä ja sillä on suuri merkitys meidän ryhmällemme, että heidän yritämme saada eh, heidän asemansa parannettua siitä, että miten eri paikkoihin pääsee esimerkiksi. Matthew haluaisi saada kunnianhimoisempia tavoitteita, kunnianhimoisempia kuin komissiolta. Tässäkin ollaan jäänyt nyt siitä, miten pääsemme tässä sopuun Tietysti mitä aikaisemmin sen parempi, mutta tietysti täytyy olla myös realistisia. Eli odotan innolla näitä kompromissineuvotteluja. Thank you, Mr. Bradbourne. Sitten Bradbourne, EKR. Kiitos, puheenjohtaja. Monet kollegat muistavat varmasti, että kun tästä asiasta keskusteltiin aluksi, minä sanoin silloin, että valkoiset kirjat ovat siitä hyviä ja siitä huonoja, että ne toimivat vain osittain – nyt olen käynyt tämän asian tarkemmin läpi, aivan kuten edustaja Meissner tässä sanoi, niin valkoinen kirja ei ole lainsäädäntöväline ja onneksi jättämissäni tarkistuksissa itse olen yrittänyt korjata tai poistaa sellaisia asioita, jotka minusta ovat suorastaan hulluja komissiosta – tulevia ehdotuksia siis. Tässä tarvitaan valkoinen kirja, joka puuttuu käy, jossa on käytännöllisiä ja saavutettavia tavoitteita eikä mitään tällaisia toive, toiveunia. Ja siksi Matjon ajatus siitä, että otetaan enemmän tällaisia lyhyemmän aikavälin tavoitteita, on hyvä, sillä jos tavoitteet ovat kovin pitkällä aikavälillä, niin niiden seuraaminen on erittäin vaikeaa ja ne jäävät vähän taka-alalle. Ja silloin toimien keskittäminen on myös vaikeampaa, eli otetaan tällaisia lyhyemmän aikavälin tavoitteita, jotka ovat hyvin konkreettisia. Sitten puheenjohtaja ottaisi esiin vielä pari asiaa liittyen asioihin, joita voi puu- kuvailla tässä valkoisessa kirjassa sellaisiksi, että että herää kysymys, onko ja kenellä, onko EUlla ylipäänsä minkälaista toimivaltaa näissä asioissa. Esimerkiksi kaupunkiliikenne on tällainen asia. Niitä ei välttämättä hoideta kaupunkiliikennettä nimittäin edes kansallisella tasolla, vaan alueellisella tasolla. Eli onko EUlla tässä asiassa mitään tekoa? Ja kannattaako asiaan edes EU-tasolta puuttua? Olen samaa mieltä edustaja Groshin kanssa siitä, että tarvitaan selve, selviä tavoitteita nimenomaan tähän parlamentin mietintöön. Me tarvitsemme sellaisia tavoitteita, joita voidaan saavuttaa, kenties vaihtaa parhaita käytäntöjä tai muita asioita, niin tavoitteiden tulee olla johdonmukaisia ja saavutettavissa olevia. Vielä sitten eräs asia tähän loppuun näistä Euroopan laajuisista verkoista, TEN-T-ohjelmasta. Edelliset puhujat jo sanoivatkin tämän, eli siellä tavoitteiden määrän on oltava rajallinen, ainakin jo sen vuoksi, että rahaa ei ole rajattomasti tällaisiin suurellisiin hankkeisiin, eli meidän pitää todella tarkastella sitä, missä voi saavuttaa nopeasti tuloksia, esimerkiksi juuri TNT-ohjelmassa, esimerkiksi pullonkauloja purkamalla ja toinen alue, jossa rajalliset resurssit voitaisiin käyttää hyvin, ovat nämä rekkaparkit. Sieltä on jo pilottihankkeita esimerkiksi Britanniasta olemassa ja ne ovat toimineet varsin menestyksekkäästi. Eli mitä tässä nyt yritän sitten tuoda esiin ja, ja omissa tarkistuksissanikin tuoda esiin, on se, että tavoitteiden asettaminen on edet, erittäin tärkeää. Niiden täytyy olla hyvin selvästi rajattuja, eikä mitään unelmia, joiden saavuttaminen ei ole mahdollista. Also ich bedanke mich zunächst mal für den Bericht von dem Berichterstatter. Kiitoksia esittelijälle mietinnöstä, Groschille ja Liikenne on tärkeä asia, valkoisella kirjalla on tärkeä tehtävä. Jos liikennettä ei muuteta, niin emme pysty torjumaan ilmastonmuutosta. Sitä täytyy torjua, koska että lasten lapsillemme ja lapsemme olisi tulevaisuuden näkymät. Liikenne Euroopassa on liian halpaa. Ja kaikessa on kyse poliittisesta tahdosta. Jos haluamme saavuttaa tavoitteet, niin tähän täytyy panostaa juuri. Puiteehdot ovat väärät, ne menevät väärään suuntaan tällä osa-alueella, ja asiaan täytyy puuttua. Mielestäni on myös tärkeää, että Matjo mainitsi kaupungit, koska liikenne Euroopassa 30 prosenttia kaupunkiliikenteestä tai 30 prosenttia hiilidioksidipäästöjä, niistä vastaavat kaupungit mutta se on nousemassa 35 prosenttiin. Siis liikenne pilaa kaiken, mitä muilla sektoreilla saavutetaan, muun muassa lämmöntuotannossa tai teollisuudessa. Asunnoissa on pystytty rajoittamaan 10 prosenttia. Tähän täytyy siis puuttua, ja kaupungeissa on niin. Kun ajatellaan kaikkia ilmastohaitallisia päätöksiä, niin liikenne 70 prosenttia kaikista ilmastohaitallisista päästöistä, se on, ilma, se on liikenteen osuus. Tämä on ympäristöviraston luku. Tässä on suuri mahdollisuus Tietysti siinä on mahdollisuus myös katastrofi, mutta myös suuri mahdollisuus. Katsotaan liikennesektoria, mistä tulee suurimmat osat päätös. Se on tieliikenne. Nyt Münchenin kuuluisa pormestari, joka sanoi, kun hän oli 18 vuoden ajan, Hans-Jürgen Vogel, kun hän tuli virkaan, oli yksi nuorimmista ja sanoi 71 vuonna tämän merkittävän lauseen, että autot murhaavat kat, ää, äh, kaupunkimme. Ja tää, sitten 71 vuonna. Monet hänen toverinsa Euroopassa ja Saksassa eivät ole nyt 40 vuodenkaan päästä ymmärtäneet, mikä tässä on takana. Sen vuoksi liikenne ja liikkuvuuden täytyy muuttua. Ja asiaan täytyy todellakin puuttua. Mitä se tarkoittaa? Ei saa olla enää niin, että tuemme ja silloin siis ilmastonmuutoksesta ei puhuttu ollenkaan. Kyse oli vain kaupunkien äh, tuhoamisesta ja Berliini Esimerkiksi sodan jälkeen siellä tuhottiin kaupunkirakennetta enemmän autoilun kautta kuin sodassa pommitusten kautta. Jos katsoo valkoja kuvia pelin, niin sitä ei voi kuvitellakaan sitä, mutta valitettavasti tämä on realiteetti. Ja sitten vielä ilmastonmuutos siihen päälle. Siinä ovat mahdollisuudet. Ja rahoitus, sitä täytyy päättää. Sen vuoksi se on niin tärkeää. Me tehneet analyysin. 60 prosenttia kaikista Euroopan rahoista menevät tieliikenteeseen liikennerahoista ja 2 prosenttia vain kiskoille. Sen vuoksi me esitämme näitä tarkistuksia. Tässä täytyy tulla muutoksia. Aina kun me investoimme väärään suuntaan, niin ei pidä ihmetellä, että ei tavoitteita saavuteta, jotka olemme itsellemme asettaneet. Toinen kohta. Sinä otit esille nämä äh, vähennystavoitteet eri sektoreille. Me sanomme niin, että liikenne yhteensä 30 prosenttia, sitä täytyy vähentää, tai päästöjä vähentää 20, 20 osalta Jos tätä nyt ensimmäisenä vuosina ei pystytä saavuttamaan tätä voitteita, niin sitten myöhemmin vuosinakaan saavuta. Nyt täytyy äh, aloittaa. Sen vuoksi olemme sanoneet 30 prosenttia. Miten jäsenvaltiot miten tekevät, miten se tapahtuu, mutta liikenteellä yksi luku 30 prosenttia. Matkustajien oikeudet, ne täytyy nähdä yleisellä tasolla, ei pelkästään yksittäin täytyy olla tällainen elin, joka niitä hoitaa äh, yhteensä, yhteisellä tasolla kaikille. On hyvä, että sosiaalisuusneuvoksesta on puhuttu. Tarvitsemme yksittäisissä maissa äh, y- vähimmäispalkat äh, yksittäisille aloille, ei mitään yleistä vähimmäispalkkaa. Monista asioista on jo lait, Komissiolta täytyy kuitenkin kysyä, kun se on perussopimusten valvoja, miksei se tee mitään. Tietysti raitioliikenteessä olemme sanoneet että kaikki veturit, lupamenettely, sen pitää päättää kaikkiin maihin. Jos se yhdessä maissa sopii, niin miksi toisessa maissa? Komissiolta täytyy kysyä, miksi tämä ristiin hyväksyminen, se täytyy saada läpi. Se on hyvin tärkeää. Viimeinen kohta, jos otit tämän esille. Tämä sähköinen liikkuvuus. Sitähän on ollut yli sadan vuoden ajan. Ensimmäinen raitiovaunu ja maanalainen jo 1902 Berliinissä. Viisi ongelmaa, jotka autoliikenne aiheuttaa. Yksi ratkaistaan, päästöt tämän kautta. Mutta tietysti meluasiat, esimerkiksi onnettomuudet, pinta-alan käyttö eikä kustannukset, nämä ongelmat eivät, ratka- eivät, ratka- eivät tule ratkaistuksi tästä. Meillä ei ole insinööriä, meidän pitäisi asettaa tavoitteet, voin vain sanoa. Saksan liittolaisen ympäristövirasto on sanonut, nykyisten autojen päästöt, 25 prosenttia voidaan niitä vähentää, jos käytetään sellaisia materiaaleja, jotka ovat jo markkinoilla. Paras sähköauto tällä hetkellä. 77 grammaa ovat päästöt. Ei se ole mikään parannus, se on eri muoto. Tarvitsemme eri liikkuvuusmuotoja. Emme pelkästään uusia käyttövoimamuotoja. Miten nämä tavoitteet saavutetaan, ne ovat insinöörien asia. Tämä sähköinen liikkuvuus ei ole mikään yleislääke. Olen hyvä, että olet kuitenkin maininnut sen. Täällä jo puheenjohtaja eduttaa nuijansa, sen vuoksi kiitän huomiosta ja lopetan. Thank you. Kiitokset. Varjoesittelijät ovat saaneet sanansa sanottua sitten muihin puhujiin ensin de Grandes Pascual. Sí, presidente, muchas gracias. Creo que... No- Kiitos puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että me emme vielä ole täysin keskittyneet siihen, siis tämän valkoisen kirjan laajuuteen. Tämä on tällainen hyvien tarkoitusperien luettelo ja mielestäni tätä pitäisi kommentoida vakavissaan. Mielestäni herra Gross on tehnyt hyvää työtä ja en missään tapauksessa kade sitä työtä, mitä hänellä on edessään, mutta hän tietää myös, että hän voi luottaa lojaalisuuteemme ja meidän tarkistuksemme koskevat ennen kaikkea vivahteita tai siinä on kysymys pienistä lisistä siihen, mitä hän on jo tehnyt, ja jos ajatellaan tätä työtä ja sen mittasuhteita, meidän on katsottava tarkistusten asiayhteyttä ja sen jälkeen sitten voidaan tehdä, tai muut voivat te- esittää kommentteja niistä, niiden suhteen. Joissakin maissa liikenne ei ole mitenkään, että liikenteessä ei ole kysymys siitä, että ihmiset ovat itse päisiä, vaan on kysymys siitä, että me haluamme esimerkiksi sellaisia rajat ylittäviä hankkeita, jotka antavat eurooppalaista lisäarvoa. Emme voi liberalisoida rautatieliikennettä, emmekä voi millään tavalla koota ihmisiä ja viedä heitä rajojen yli. Jos meillä ei ole vapaata kilpailua, niin silloin verotuksen harmonisointi tai sitten ulkoistettujen kustannusten harmonisointi on turhaa. Se, että ulkoiset kustannukset sisäistetään, niitähän pitäisi, jos meillä on enemmän joustavuutta, niin se tietysti on täysin yhteensopiva sen kanssa, että halutaan kehittää tai lisätä maantieteen liikenneturvallisuutta. Nämä asiat tulevat esiin meidän tarkistuksissamme ja tietysti niitä voidaan parantaa vielä, mutta meidän pitäisi päästä yksimielisyyteen. Mitä sitten tulee muiden kollegojen esittämiin tarkistuksiin, haluaisin viitata joihinkin niistä, kuten esimerkiksi niihin, jotka puhuvat Tämä tulee esimerkiksi eurovinjettiin ja että se pitäisi olla kaikissa maissa. Ja sitten puhutaan siitä, millä tavalla eri kuljetusmuotoja pitäisi kehittää. Nämä ovat kaikki tällaisia arvo asioita, mutta me yritämme olla kuitenkin johdonmukaisia sen suhteen, mitä olemme tässä valiokunnassa tehneet päivästä toiseen. Rehellisesti sanottuna uskon, että meillä pitää olla talonpoikaisjärkeä. Meidän pitää yrittää yhdistää ponnistuksemme. Meidän pitää yrittää heijastaa myönteistä ja myönteistä asennetta ja uskon tosiaan, että, tai luotan siihen, että esittelijä pystyy kaiken tämän tekemään ja tietysti olen täysin yhteistyöhaluinen. Kiitos sitten El Kadra. Ja, yeah, dankjewel. Um, geen... Kiitos. Yritän tässä käydä läpi muutamia tarkistuksia ja samalla niitä kohtia, joissa voitaisiin saavuttaa kompromissitarkistuksia. Parlamentin on lähetettävä hyvin selkeä viesti komissiolle. Meillä on tässä asiassa parikin tehtävää. Ensinnäkin me kaikki totta kai haluamme, että meillä on käytössämme yhtenäinen Euroopan liikennealue ja sitten sille pitäisi vielä löytää rahoitustakin – tarvitsemme myös paremmin yhteensopivia eri kuljetusmuotoja, eli tätä intermodaalisuutta tulee kehittää ja jokaista kuljetusmuotoa myös itsessään pitää kehittää, esimerkiksi juuri lentokuljetuksia ja, ja raidekuljetuksia. Toivon mukaan tästä kaikesta saadaan aikaan sellainen yhdenmukainen viesti, myös markkinavaikutukset tulee ottaa huomioon. Pitää varmistaa se, että markkinavaikutukset ovat sellaisia, että niistä tuloksena on yhdenmukaiset olosuhteet kaikille. Kysyisinkin komissiolta, että eikö tätä asiaa voisi käydä läpi nyt suhteellisen nopeasti uudelleen. Asia on hyvin monimutkainen ja komissiolta on saatu kaikenlaisia kertomuksia tästä, mutta komissio voisi katsoa, kuinka, kuinka tässä asiassa päästäisiin parhaimmin ja, ja nopeimmin eteenpäin, sillä sellaista paikalle jämähtämistä tässä tulisi nyt välttää. On selvää, että liikennetarpeet kasvavat tulevaisuudessa ja jos asialle ei tehdä mitään, niin silloin koko manner kärsii. Eli meidän on oltava valmiita vaikeisiinkin ratkaisuihin. Yhtenä esimerkkinä ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin. Myös pitkissä kuljetuksissa täytyy varmistaa, että yhdestä kuljetusmuodosta toiseen päästään siirtymään tehokkaasti. Pitkillä matkoilla erityisesti hyödyt voisivat olla valtavan suuret. Eikä saa jättää huomiota sitäkään, että lyhyemmilläkin välimatkoilla siirrot esimerkiksi vesikuljetuksista raiteille voitaisiin tehdä tehokkaammin ja siellä olisi paljon saavutettavaa tässä asiassa. Nyt ei kuitenkaan riitä se, että asetetaan tavoitteita, vaan ne on myös pystyttävä saavuttamaan. Eli lupaukset on pidettävä. Monesti tuntuu siltä, että tässä ei oikein onnistuta. Jäsenvaltiot hiukan vastustelevat näissä liikenneasioissa, erityisesti juuri kaupunkiliikenteen alalla. Pari-kolme vuotta sitten hyväksyttiin toimintasuunnitelma, se tuli komissiosta ja koski juuri kaupunkiliikennettä ja tarkoituksena oli vaihtaa parhaita käytäntöjä eri kaupunkien välillä, mutta mitään sellaista toimintaa ei ole liiemmin sen jälkeen näkynyt. Joissakin asioissa eteneminen on hiukan hitaampaa kuin haluttaisiin. Toivon parhainta menestystä työllesi. Kiitos. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää kaikista niistä siitä työstä, mitä hän on tehnyt, ja olen varma, että pystymme saamaan aikaan loppujen lopuksi hyvän asiakirjan. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä koordinaattorimme eh, edustaja Maisner sanoi tarkistukset, joita on esitetty tai olen itse esittänyt, niin ne itse asiassa keskittyvät siihen, että halutaan saada aikaan todella eurooppalainen hanke, vaikka sen pitäisi olla ilmiselvää. Yritän edesauttaa sitä, että pääsisimme eri kuljetusmuotojen välisistä esteistä eroon, niin että kaikilla aloilla saavut, saatavuus olisi parempi. Ja sillä tavalla voisimme saada aikaan alueiden lähentymistä, jota Euroopassa jatkuvasti tarvitaan ja samalla kehittää kilpailukykyä. Joissakin tarkistuksissa olen viitannut vammaisiin. Useinhan ollaan hy- tätä, ollaan, tätä asiaa pidetty hyvin arkaluontoisena, mutta meidän on oltava kuitenkin johdonmukaisia ja yritettävä saada sella- yrittää ottaa mukaan sellaiset aloitteet, jotka olemme hyväksyneet aikaisemmin jo parlamentissa. Eli meidän pitää ennen kaikkea ottaa huomioon matkustajien oikeudet ja myös vammaisten oikeudet. Meidän pitäisi ehdottaa sellaisia hankkeita, jotka saavat tuottavat lisää työpaikkoja ja mitä tulee niihin sektoreihin, joihin tässä aloitteessa viitataan, niin niillä on todella hyviä työllistämismahdollisuuksia niin, että ihmisiä voidaan työllistää tasaveroisin ehdoin. meidän pitäisi yrittää tosiaan olla johdonmukaisia aikaisemman toimintamme suhteen. Ja mitä tulee euroobligaatioihin esimerkiksi, joilla voitaisiin rahoittaa infrastruktuuria – Viime täysistunnossahan viitattiin esimerkiksi niihin toimiin, jotka ovat tulevaisuudessa ja puhun esimerkiksi myös paikallisista ja alueisista viranomaisista. Heidätkin on otettava mukaan, koska heillä on asianmukaiset valtuudet näillä sektoreilla. Siksi on tosiaan tärkeää, että heidät otetaan mukaan, jotta saisimme aikaan hyvän asiakirjan, hyviä ehdotuksia, niin silloin meidän on varmistettava se, että meillä on mukana monen, taho, monen tasoinen hallinto. Olemme erityisesti viitanneet myös etäisiin tai syrjäalueisiin ja saaristoihin ja olen myös, että haluttaisiin kiinnittää huomiota ajoaikoihin, lepoaikoihin, silloin kun on kysymys yli 50 kilometrin ajoajoista – jos ajatellaan näitä kriisiaikoja ja niitä muutoksia, jotka on hyväksytty parlamentissa, niin nehän merkitsevät sitä, että se joustavuus, jota tarvitaan, puuttuu. Meidän pitäisi ottaa tai kuunnella tosiaan niitä valituksia, joita näiltä sektoreilta tulee. Ja olen myös tai tuen myös innovaatiosuunnitelmaa, joka koskee koko liikennejärjestelmää, koska innovaatiohan kulkee käsi kädessä Eurooppa 2020 strategian kanssa ja tämän pitäisi tehdä mahdolliseksi kestävämmän, kestävän, sen täytyisi mahdollistaa kestävämpi kehitys. Me tarvitsemme erityisasetuksia, jotka koskevat vapaa-ajan liikennevälineitä, koska meillä ei ole asianmukaista sääntelyä. Ja itse kuulen pyyntöjä sen suhteen, että meidän pitäisi viitata myös tähänkin. Täällä on puhuttu myös sinisistä vyöhykkeistä. Silloin kun puhutaan esimerkiksi meren valtateista, meren valtateista, meidän on otettava huomioon myös koko merenkulku strategisena sektorina ja saatava aikaan sellainen ohjelma, joka kannustaa innovaatiohankkeisiin niin, että voisimme tosiaan pitää huolta siitä, että merenkulku ei olisi sellaisessa kriisissä kuin se nykyään on. Ennen kaikkea, jos ajatellaan kakkosaasiasta tulevaa kilpailua, meidän pitäisi varmistaa se, että voimme vähentää päästöjä, suojella ympäristöä ja lisätä energiatehokkuutta. Meidän pitäisi myös ottaa ensan tuleva rooli huomioon silloin, kun halutaan vastustaa merirosvousta. Ja mitä tulee esimerkiksi raidekuljetuksiin, meidän täytyy ottaa huomioon se suuri lisäys, joka on kaikissa Euroopan kaupungeissa tapahtunut. Meidän täytyy hyvin voimakkaasti tukea TEN-T-verkkoja. Meidän pitää suhtautua näihin realistisesti koska tällä tavalla voisimme edistää alueellista kohesiota ja parantaa kilpailukykyämme. Kiitos. Edustaja Bach. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich möchte nicht viel... Kiitoksia, en halua toistaa sitä, mitä on täällä jo sanottu. Muutama kohta kuitenkin pitää ottaa esiin. Sosiaaliset ehdot ennen kaikkea. Ihan osuvasti Macho kuvasi ja otti esille sosiaaliset ehdot – ja eivät suuret ryhmät sitä aseta kyseenalaiseksi. Päinvastoin liikennesektorin sosiaaliset ehdot, niillä on imago-ongelma. Ei pelkästään sosiaaliset ehdot, vaan myös jatkokoulutus ja koulutus ovat suuressa merkityksessä. Liikenteessähän täytyy valittaa työvoiman äh, puutetta ja tässä täytyisi paremmin koulutuskin ottaa huomioon. Sitten olen sitä mieltä, että seuraavana kohtana, kun puhutaan rajat ylittävistä parannuksista, että se on hyvin tärkeä kohta, ei pelkästään tieliikenteen osalta, ei pelkästään, että valvontoja, tarkistuksia yksinkertaistetaan, vaan että korotetaan huomioon pullonkaulat infrastruktuurissa ja että yksinkertaistetaan säännöksiä. Tässä olisi tilaa parantaa paljon. Sitten olen sitä mieltä, että tehokkuus, energiatehokkuus, Täytyy käyttää vähemmän energiaa, se on ihan täysin välttämätöntä. Mutta olemassa oleva liikenne, se voidaan toteuttaa vähemmällä energialla. Ei pelkästään kun nämä äh, tyhjän, tyhjien konttien kuljetus, ei pelkästään tieliikenteessä, vaan myös raidioliikenteessä, jossa ei ole pystytty teknisistä yksityiskohdista saamaan lähentymistä ja harmonisointia junien pituuksista ja niin edelleen. Turvallisuus on myös lähellä sydäntäni ja että näitä lepopaikkoja saadaan rekkakuskeille, se ei ole pelkästään työehto-ongelma, vaan myös turvallisuusongelma. Joka päivä voidaan todeta, että rekka-autoja, kuorma-autoja, niiden täytyy lepoaikaansa viettää tällaisilla tavallisilla henkilöautojen paikoilla, moottoriteiden vierillä. Tämä on alue, jossa on myöskin paljon parantamisen varaa. Kiitos, Kiitos sitten Tikau. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella tässä esittelijä Groschia hän on yrittänyt ottaa kaikkien huolenaiheet huomioon ja toivottavasti näissä kompromissitarkistuksissa myös siinä onnistuu. Haluaisin onnitella myös komissiota tästä valkoisesta kirjasta. Se on hyvin kattava asiakirja. Siinä luetellaan paljon toimenpiteitä ja minusta se osoittaa komission puolelta suurta sitoutumista lainsäädännön uudistamiseen – minä itse olen jättänyt muutamia tarkistuksia. Infrastruktuurin kehittäminen uusissa jäsenvaltioissa tulisi erityisesti ottaa huomioon seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä aina tästä vuodesta vuoteen 2025 asti infrastruktuurin kehittäminen uusissa jäsenvaltioissa on erittäin tärkeässä asemassa, paljon tärkeämmässä kuin sen kehittäminen vanhoissa jäsenvaltioissa. Tästä vuodesta vuoteen 2025 asti rekkaparkkien määrää pitäisi saada kasvatettua 50 prosentilla. Jokaisella jäsenvaltiolla oli omat tavoitteensa tälle vuodelle, mutta nyt ne pitäisi kaksinkertaistaa. Haluaisin puhua myös rautatieliikenteen investoinneista. Nykyistä rautatieliikenneinfrastruktuuria tulisi kehittää ja erityisesti suurinopeuksisien junien verkostoa pitäisi laajentaa, että se kattaisi entistä enemmän Euroopan kaupunkeja. Haluaisin, että Naiades ohjelmaa jatkettaisiin jotta kehitettäisiin integroitu eurooppalainen politiikka, joka olisi samantyyppinen kuin Euroopan integroitu meriohjelma. Siihen voitaisiin sisällyttää myös sisävesi liikenne ja muut kuljetusmuodot sekä eri kuljetusmuotojen yhdistelmät. Ja sitten edellyttäisin sitä, että tarpeellista infrastruktuuria kehitetään, jotta sähköautojen käyttö tulevaisuudessa helpottuisi. Parlamentti tulisi painostaa tässä asiassa komissiota ja vaatia siltä aina joka viides vuosi raportti siitä, mitä komissio on tehnyt tämän valkoisen kirjan tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli tällaista raporttia tulisi vaatia aina joka viides vuosi. Kiitos. Sitten Tremosa. Thank you very much, Mr. President. I promise one... Kiitos puheenjohtaja. Lupaan minuutin puheen. Haluaisin kiittää ensiksi esittelijää hyvästä työstä. Kolme kohtaa, koska olen esittänyt 30 tarkistusta. Ensimmäinen asia puhuttiin lainsäädäntösektorista, mutta on paljon tärkeämpää, että Siis lainsäädäntösektorihan ei ole yksi lisäsektori, vaan se on sektori. Siis logistiikkasektori. Logistiikkasektori on siis yksi tärkeä sektori. Jos meidän pitäisi saavuttaa ne tavoitteet, joita valkoisessa kirjassa esitetään logistiikkasektorilla, niin meidän, jos otamme sen mukaan, niin silloin saamme sen aikaan. Yksi tarkistus, jota pidän tärkeänä, on se, että mitä tulee ulkoisten kustannusten sisäistämiseen, niin meidän pitäisi tosiaan yrittää saada tämä aikaan kaikkien liikenneväline, liikennemuotojen välillä tasaveroisesti. Se on minulle tärkeää. Muuten olen samaa mieltä kaikesta siitä, mitä on esitetty TEN T-verkostojen suhteen Puhut, on puhuttu esimerkiksi jostakin jäsenvaltiosta. Komissiohan on puhunut esimerkiksi sellaisista eh, hankkeista, jotka tuovat eurooppalaista lisäarvoa arvoa ja niiden pitäisi silloin olla pakollisia jäsenvaltioille. Ja myös on puhuttu siitä, että pitäisi olla riippumaton kansallinen sääntelyviranomainen ja on haluttu, että Eurooppa komissio perustaisi eurooppalaisen sääntelyviranomaisen. Toivon, että kuitenkin yhteistyöllä voimme saada aikaan useita kompromisseja. Kiitos sitten, kun mut saakos. I welcome as well. Uh, Minäkin pidän hyvänä tätä korkealaatua jo työssä, jota Matt jo tekee. Ja olen varma, että kun ollaan rakentavia ja tehdään yhteistyötä, niin onnistumme siinä, että päästään hyvään lopputulokseen ja asiakirjaan, jossa keskitytään tuloksiin. Tässä mielessä sekä Matjo että herra Brandown mainitsivat erityisen tärkeän asian. Realistisesti ja käytännöllisesti saavutettavissa olevat tavoitteet ja mit, mittatikut. Tämä on se kulmakivi. Sen pitäisi olla kulmakivi meidän työllemme. Ihan mietinnön lopulliseen tekstiin asti. Mutta silti haluaisin mainita, niin koska mainitsin nämä realistiset äh, käytännölliset tavoitteet, että pitäisi pitää mielessä, että alueellisia sääntöjä pitäisi välttää niin, että päästäisiin globaaleihin sääntöihin. Koska esimerkiksi meriliikenteessähän monia sääntöjä on voimassa kansainvälisesti hyväksytyillä sopimuksilla. Tämä pitäisi pitää mielessä, kun keskustellaan ja laaditaan mietintöjä, jotka liittyvät merikuljetuksiin. Kaksi näkökohtaa ottaisin esille. Esimerkiksi kun puhutaan hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä, tiedetään jo hyvin, että IMOssa pyritään jo vähentämään näitä päästöjä. EDRCMPn hyväksyminen äskettäin on hyvä esimerkki tästä trendistä, joten todellakin uskon, että alueellisia toimenpiteitä täytyisi välttää, jotka lopussa osoittautuvat vastakkaisia vaikutuksia tuottaviksi. No toinen näkökohta koska että 2012 vuoteen mennessä harmonisoitaisiin meriliikenne ja raitioliikenne äh, standardeja. Tässä haluaisin sanoa, että uskon, että kaikkinainen uusi EU-lainsäädäntö tällä alueella, siinä pitäisi ottaa huomioon jo olemassa olemat vaatimukset, kuten IMO-standardit, sertifikaateista ja muistakin asioista. CDCW-yleissopimus ja haluaisin nähdä sen, että ei oteta tarpeettomia äh, lisää toimenpiteitä alueellisella tasolla käyttöön. Olen varma, että päästään hyvin kompromisseihin eri asioista, myöskin nämä mukaan lukien, jotka minä mainitsin. Kiitoksia puheenjohtaja, odotan kovasti yhteistyötä Matjon kanssa ja yhteistyötä muidenkin kollegojen kanssa, että ne päästään hyvään mietintöön lopuksi. Kiitoksia sitten Takera. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por eh, saudar o trabalho do relator, eh, eh, que traz importantes elementos para a discussão. O colega Kiitoksia. começou por dizer que isto... Kiitoksia näistä tässä mietintöluonnoksessa on paljon asioita, joista pitää vielä keskustella – minä uskon joulupukkiin ja toivon, että osa näistä toiveista toteutuu. Minulla on paljon toiveita, joita esit- haluaisin esittää joulupukille. Ymmärrän kyllä, että yhtenäisen Euroopan liikennealueen luomise, luominen on tärkeä asia, mutta minusta on yhtä lailla tärkeää, että liikennepolitiikka otetaan huomioon eri alueilla ja että politiikassa otetaan eri alueiden erikoispiirteet huomioon, sillä sellaiset asiat ovat tietenkin alueen omille asukkaille erittäin tärkeitä. Ajattelen tässä esimerkiksi satamia. Satamat ovat ratkaisevan tärkeitä. Euroopalle tärkeää on sisämarkkinoiden toiminta – ja lentokenttien toimivuus, sillä ilman lentokenttiä myöskään sisämarkkinoita ei ole. On tärkeää, että esittelijä on ottanut nämä asiat mukaan omaan mietintöönsä. Sitten vielä pari asiaa. Me tarvitsemme oikeanlaisen toimintaympäristön merikuljetuksille, jotta nämä merten moottoritiet saadaan toteutettua. On tärkeää luoda logistisia alustoja kansainväliselle liikenteelle ja sitten ohjelmat kuten Marko Polo tai erityisesti Marko Polo, ne täytyy panna täytäntöön tehokkaasti ja myös meriliikenteen palvelu rakennetta ja koko palvelualaa pitää tarkastella uudestaan. Myös näiden erittäin syrjäisten alueiden asema tulisi ottaa huomioon. tässä valkoisessa kirjassakaan ei pitäisi jättää huomiotta näitä erittäin syrjäisiä alueita. Ne ovat tärkeitä Euroopalle. Kiitos. Um, uh, haluaisin tietysti myös kiittää ensin esittelijää hänen ansiokkaasta työstään ja sitten kaikista niistä tarkistuksista, joita on vielä tulossa. Olen myös esittänyt joitakin tarkistuksia ja haluan lyhyesti niistä puhua. E, ensimmäinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että jotta komission ehdotuksessa voitaisiin sisäistää kaikki se, mikä koskee eri kuljetusmuotoja, haluaisin sanoa, että kaksinkertaista verotusta pitäisi välttää. Koko liikennejärjestelmä, kuljetussektori on erittäin tärkeä sektori talouksiemme kannalta ja haluaisin korostaa sitä, että verotusjärjestelmää ei saataisi panna täytäntöön niiden kohdalla. Tässä Puhun esimerkiksi satamista, yritämme saada uusia yrityksiä mukaan. Haluamme myös varmistaa sen, että kuljetukset äh, takamaastoon ovat mahdollisia, ja siksi meidän pitäisi ottaa tämä periaate huomioon. Toinen asia, jonka haluan esittää, on se, että tässä hän esitteli ja tukee sitä tosi seikkaa, että hän haluaisi kohottaa joitakin tällaisia moni monimuotokuljetuksia 20 tai prosentilla. Halu, olen myös esittänyt yhden tarkistuksen, ehdottanut, että 10 prosenttia TEN-T-rahoituksesta pitäisi käyttää merikuljetushankkeisiin. Se, mm, jotka ne hankkeet, jotka tässä tenteessä on rahoitettu, niiden pitäisi sisältää satamia ja niin edelleen. Joten ehkä pitäisi keskittyä myös tähän puoleen. Ja myös odotan hyvää yhteistyötä Kiitos. Thank you for... Kiitos. Sitten komission puheenvuoro rouva Jeiga. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the... Kiitoksia. Haluaisin onnitella ja kiittää esittelijää ja kaikkia jäseniä 413 tarkistuksesta esittelevästä työstä. Olemme käyneet läpi huolellisesti. Se osoittaa tämän laajan kirjon ajatuksia ja innostusta, jota asiaan liittyy. Komissio uskoo, että herra Grossin mietintö tukee valkoisen kirjan pitkän aikavälin visioita ja meidän näkemyksemme liikennepolitiikasta lähenevät kovasti ja se on kovin rohkaisevaa komission kannalta. Kuitenkin minulla on muutama huomio kerrottavana teille. Toi, niin pahoittelen, että ehkä toistan itseäni, koska olen puhunut näistä asioista aiemmin, mutta sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on olennaista ja siinä tarvitaan lisämarkkinoiden avaamista. Sen vuoksi erityisesti pidämme hyvänä, kun viitataan neljänteen ratutiepakettiin, josta ei ole ilmoitettu 2012 vuoden loppuun mennessä, jossa otettaisiin käsittelyyn siis kotimarkkinoiden avaaminen muun muassa ja EUn, EU-laajuinen lupa kalustolle. Blue Beltin mainitseminen pannaan merkille, mutta se on niin tärkeä aloite, että se Asiasta enemmän sijaa tekstissä. Haluaisin myös kertoa teille, että komissio pyrkii viemään eteenpäin toimenpiteitä satamille ja äh, tierahdille Toisaalta säännöt ajoja lepoajasta niitä tarvitse äh, uudistaa, vaan täytyy varmistaa se, että harmonisoiduminen tehokkaammin toimeenpannaan, kuten olen sanonut aiemmin. Meidän täytyy myös painottaa sitä, että komissio on yksilöinyt valkoisessa kirjassaan useita tavoitteita ja indikatiivisia tavoitteita, erityisesti 2013-2015 vuosille muita tavoitteita on asetettu 2020 vuodelle ilmasto- ja energiapaketissa – ja ne ovat tulosta syvällisestä vaikutusten arvioinnista ja osa laajempia skenaarioita. Jos mietinnössä viitataan näihin tavoitteisiin, niin se olisi oikein tervetullutta. Mutta minun täytyy painottaa, että muiden tavoitteiden asettanta voi lisätä epäjohdonmukaisuutta tai, aset, tai voidaan asettaa tavoitteita, jotka on vaikea saavuttaa tai ovat ylioptimistisia. Sanoisin, että 2020 Siihen on vain yhdeksän vuotta. Ja liikennepolitiikassa se on hyvin lyhyt aika. Ja monet tavoitteet ovat vaikeita saavuttaa silloin. 19. lokakuuta komissio hyväksyy TENTEen suuntaviivat ja hankkeiden lopullisen valitsemisen Kuuntelin tarkasti, mitä sanoitte tänään, ja yleisellä tasolla siihen saatiin tuki, mutta pitäisimme kovin hyvänä vieläkin enemmän tukea näille osatekijöille, jotka luonnehtivat uutta lähestymistapaa, ydinverkko, jossa keskitytään pahimpiin pullonkaupoihin, eurooppalainen lisäarvo, suurempi ehdollisuus, use the lose periaate ja hankkeiden välinen kilpailu, koridori, siis käytävä lähettämistapa mieluummin kuin että määritellään – 25 eh, esimerkiksi pullonkaulaa, mutta suunnittelemme ottavamme sen huomioon. Joissakin tarkistuksissa painotettiin positiivisesti tekniikan tutkimuksen tuotekehityksen sijaa siinä, että saadaan tavoitteet saavutettua niin, että myöskin sisäistetään ulkoiset kustannukset. Ja muillakin toimilla voi olla tärkeät sija ja niillä pitäisi olla näkyvämpi osa mietinnössä herra Grossi. Sitten lopuksi moraliteettien muutos. Niille pitäisi saada, tai niihin liittyy näitä viite äh, etäisyyksiä, eli 300 kilometrin jälkeen pitäisi olla pääasiassa vesiteitse tai raideliikenteessä milloin kuin teillä. Se ei ole mikään pakollinen tavoite, mutta se voidaan nähdä komission pyrkimyksenä täyttää parlamentin äh, vaatimus siitä, että olisi mitattavissa olevia tavoitteita konkreettisia, joissa täytyy olla konkreettisia viitearvoja. Ja sitten, jos sopii, niin johtopäätöksenomaisesti ilmaisisin komission kiitoksen kaikista 413 tarkistuksesta. Minulla ei kollegani tukea tässä ole, mutta täytyy siteerata viittä lempiheistä – se on vähän kuin kauneuskilpailu. 84, 91, 110, 121 ja 205 ovat ne lempitarkistukseni. Toivottavasti ne eivät mene hukkaan. Odotamme lopullista mietintöä ja olemme, kuten aina, käytössänne kaikkien tarkistusten osalta ja kaikkien aloitteiden osalta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Nyt vielä puheenvuoro edustaja Groschille. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte allen Kollegen danken für ihre Beiträge. Ich glaub... Haluaisin kaikista panoksista kiittää. Teillä on varmaan ymmärrystä. Etten käsittele niitä yksinkö, yksityiskohtaisesti läpi. Kirjoitin ne kaikki ylös, ei hätää. Kaikkien täytyy ehkä vähän luopua ja että löydetään hyvä tasapaino tämän mitä, miten haluamme painostaa määräajoissa ja luvuissa, mutta myöskin realismin välillä. Jos luvut ovat epärealistisia, niin ei se paine tekijäkään ole silloin mukana. Ja kyllä me tässä varmasti löydämme näitä kompromisseja. Komissio teki voi rauhoitella. Komission tavoitteesta, tavoitteet ymmärrän laajemmassa mittakaavassa haluttaisin tietysti tietää, mitä kymmenen vuoden aikana tapahtuu ja mitä senkin jälkeen. Ihan se on selvä, mutta kotoa olen tuonut mukana niin vähän realismia, se tässä näkyy. Olen vakuuttunut ja olen huomannut jo tänään, että varmasti löydämme hyvät kompromissit, jossa tarkistusten määrä vähenee ja laatu paranee. Thank you very much. Kiitos. Aikataulu on sellainen, että valiokunnassa äänestetään 22.11. ja sitten täysistunnossa tästä äänestetään joulukuun täysistunnossa. Seuraava kohta esityslistalla on energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisen kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003-96 EY muuttaminen. Puheenvuoro edustaja Vilsille. Hän. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, periaatteessa tuen komission ehdotusta. Siinä mahdollistetaan se, että on yhtenäinen käsittely kaikille energialähteille niin, että on lähestymistapa, joka on teknisesti neutraali samaan aikaan. Luodaan kannusteita sille, että käytetään ei niin haitallisia energialähteitä niin, että hiilidioksidipäästöjä on vähemmän. Direktiiviehdotus huolehtisi kahdesta tärkeästä energiakannustimesta päästöjen vähentämiseen, energian säästöt ja niin, että siirrytään energiatehokkaampiin polttoaineisiin. Valitettavasti lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen verotuksen kielto on edelleen voimassa. Sillä ei ole mitään hyvää eh, perustelua olemassa. Jäsenvaltioiden vahva enemmistö ja komissio 2003, kun päätettiin nykyisestä energiaverodirektiivistä, niin se mahdollisimman haluttiin poistaa. Se, että on vähän kannustetta ilmaliikenteessä vähentää ja näitä, tai, tai se ETSn tuoma parempi kannuste ei ole tarpeeksi hyvä peruste. Me ehdotamme, että jäsenvaltiot vapautetaan tästä kiellosta ja annetaan niille oikeus päättää itse, haluavatko ne verottaa vai ei. Tämä ratkaisu olisi parempi subsidiariteetin kannalta kuin nykyinen kielto. Lentolippuvero jossakin sen valtioissa osoittaa valmiutta ratkaista verotuksen avulla näitä ongelmia, jos se myös veropohja laajentuisi. Ratkaisu mahdollistaisi myös sen, että jäsenvaltiot voivat päättää verotuksensa yksityiskohdista ja välttää näin kilpailuongelmat. Chicagon yleissopimus siis ei sisällä mitään yleiskieltoa polttoaineverotukselle lentoliikenteessä. Se sanoo vain, että sellaisen polttoaineen, joka on jo tankattu lentokoneeseen, sitä ei saa verottaa. Samaan aikaan meriliikennejärjestö pyrkii globaaliin välineeseen, jotta ulkoiset kustannukset voidaan sisällyttää kustannuksiin meriliikenteessä. Jos pitkällä aikavälillä halutaan yhtäläiset kilpailuolosuhteet eri liikennemuodoille, niin silloin täytyy lähteä ensimmäiseen askeleeseen tähän suuntaan. Tässä ehdotettu askel ei olisi mikään suuri läpimurto, mutta ainakin askel oikeaan suuntaan nykyistä kestävättömän liikennejärjestelmän luomiseksi. Erityisesti pitäisin komission ehdotuksessa poikkeusta maasähkön käytölle satamissa. Tässä kuitenkin täytyy selventää sitä, että tämä sääntely pätee sekä sisävesiliikenteelle että meriliikenteelle. Tätä täytyy vielä kannanotossa tai lausunnossa täydentää. Nyt olen jän, odotan jännityksellä keskustelua ja Muistuttaisin vielä 10.30-11.30 varjoesittelijöiden kokouksesta, jossa voimme jatkaa keskusteluja. Kiitoksia vuoro Kansalle. Ehm. Kiitos puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että on tärkeää sanoa, että Haluaisin kiittää esittelijää ja toivottavasti voimme lähipäivinä keskustella tarkemmin tästä. Mitä tulee komission ehdotuksiin? Siis direktiiviluonnoksen tarkoituksena oli tasapainottaa markkinat, mutta olemme sitä mieltä, että tämä direktiivi kuitenkin merkitsee suunnatonta lisää niihin maksuihin, joita peritään polt- energi- eh, polttoaineista. Siis on kysymys 400 eh, prosentista. Ja tässä myös viedään jäsenvaltioilta valtaa Siis on kysymys ajasta vuoteen 2023. Jos katsotaan energiatuotteita tai polttoaineita, niin CO2-päästöt ovat pienempiä. Mielestäni kuitenkin pitäisi kaikkea tätä katsoa huomattavasti yksityiskohtaisemmin. Ehkä voisimme katsoa myös mahdollisuutta – käsitellä polttoaineita paremmin, kun esimerkiksi ajoneuvot ovat maanteillä, niin meidän pitäisi katsoa, minkälaisia parannuksia voisimme saada aikaan esimerkiksi, mitä tulee eurovinjettiin. Eurooppalaisena me olemme sitä mieltä, että teollisuuspolitiikka on sellaista, joka pitäisi tässä ottaa mukaan. Me voisimme tietysti pitää tätä teknologiaa kasvun ja, kasvun ja viennin yhtenä tekijänä. Meidän pitää keskittyä kuitenkin energi- tai polttoaineveroihin, siis sellaiseen veroon, joka vaikuttaa kaikkein vähiten. Meidän täytyy eriyttää energialähteitämme, mitä koko liikennejärjestelmään tulee. Tämä on sellainen asia, jota pitäisi harkita uudelleen. Back. Kiitos sitten De Bak. Ehm, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen myös tuolla budjettivaliokunnassa ja siellä on myös tarkasteltu tätä direktiiviä. Tässä mietinnössä kuitenkin haluaisin keskittyä näihin vaikutuksiin liikenne, liikenteeseen. Tietenkin verotuksessa pitää pyrkiä siihen, että saastuttavampia energiantuottomuotoja verotetaan enemmän ja myös Euroopan tasolla tulee pyrkiä suurempaan yhdenmukaisuuteen, jotta meillä ei olisi erilaisia järjestelmiä enää eri jäsenvaltioissa. On myös tärkeää sanoa se, että tässä ehdotuksessa tavoitteena on muuttaa käyttäjien toimintatapoja, ei niinkään kahmia suurempia verotuloja. Eli tässä pyritään varmistamaan se, että myös parlamentilla voi olla tässä asiassa suuri rooli. Komission ehdotus sinällään sisältää edelleen monia verovapautuksia. Jos haluamme kuitenkin tasata, ta, taata y, tasapuoliset olosuhteet kaikille, niin silloin tulee välttää tällaisia vapautuksia ja poikkeuksia niin paljon kuin vain mahdollista. Eli siksi esimerkiksi näitä moottori- ja lämmityspolttoaineita tulisi kohdella samalla tavoin pitkällä aikavälillä – komission tulisi tarkastella myös biopolttoaineita ja sitä, kuinka niitä tulisi kohdella, pitäisikö niille antaa verovapautuksia vai ei. Komission pitäisi toimia sellaisella tavalla, joka ajaa teknologiaa eteenpäin. Kun olosuhteet ovat tasapuoliset, silloin kaikenlaisia lähteitä kohdellaan samalla tavoin. Jos haluamme edistää innovaatioita – Silloin myös verotuksen pitäisi olla teknologianeutraalia. Olen tästä luonnoksesta suurelta osin samaa mieltä, mutta jätin muutamia tarkistuksia. Toivottavasti niistä päästään piakkoin keskustelemaan. Rakraamer. Tämä näyttää, miten vakavasti komissio ja neuvosto otamme ilmastotavoitteet. Me tiedämme kaikki. Stratosfäärissä päästöt ovat paljon vaarallisemmat kuin maan päällä. Ja joka vuosi 30 miljardilla eurolla eurooppalainen veronmaksaja tukee ilmaliikennettä 30 miljardia euroa joka vuosi. Kuvitellaanpa 30 miljardia euroa joka vuosi. Jos ne menisivät raideliikenteeseen, niin Rova niin kuin mainitsit aiemmin, kaikki eurooppalaiset pääkaupungit olisi yhdistetty, olisi yhdistetty jo pitkän aikaa sitten ja rajat ylittävä rajat ylittävät sektiot olisi jo, osat olisi jo reaali- toteutettu ajat sitten, mutta rahaa annetaan väärään suuntaan, on 400 prosenttinen vero nosto, niin se on samanlainen subventio, joka tulee eurooppalaisilta veronmaksajilta. Miksi? Ja väärään suuntaan. Ja otetaan avomeri liikenne Se, siellä on ihan erityinen päästöluokka tässä raakaöljyn tuotannossa. Se kaikki palaa takaisin. Tämä avomeriliikenne, siellä ei ole mitään äh, filtreitä. Ja sellaista tapahtuu. Ja veronmaksajat tukevat. Ja samaan aikaan ihmetellään, että mitä ihmettä siellä kuljetetaan. No jos komissio ei nytkään sano, että tämä täytyy loppua, niin silloin ne kyllä tehnyt työnsä väärin. Eihän se voi olla totta, että näin jatketaan. Jos ajatellaan esimerkiksi ympäristöystävällistä äh, junaa, niin on huolimatta viedäänkö tavaroita tai henkilöitä, niin Ja sitten tämä pätee vain tieliikenteessä vain kuorma-autoille 12 tonnin yli. 30-40-50 tavoitteita voidaan muotoilla, mutta koskaan niitä ei tavoiteta. Ainoa vipuvaikutus, joka komissiolla on, ja subsidiariteetti on erityisen tärkeä minulle, ovat tämä rahoitus. Ja jos siihen ei päästä puuttumaan, niin sitten tämä tilaisuus menee ohi. Tietysti hyvä, että se mainitaan. Kerosiinivero ei sitä sulje pois. Emme halua verottaa sitä, mikä lentokoneessa on, mutta jokainen lentokone, huolimatta siitä, mistä se tulee ja haluaa Euroopassa tankata, niin pitäisi siinä vero olla. Pitähän jokaisen kadunmiehenkin tehdä se oman autonsa osalta esimerkiksi. Tähän suuntaan pitää mennä. Tässä näkyy, onko neuvostolla komissiolla, onko Euroopan parlamentilla ymmärrystä siitä, mistä on kyse. Vai sanotaanko, subsentioiden täytyy edelleen mennä, veronmaksajan Euroopassa täytyy maksaa, ja parhaiten aina väärään suuntaan. No syyttäkäämme sitten itseämme. Mutta kyllä, jos emme sitä itse tee, niin sitten tulevat sukupolvet syyttävät meitä sitten, heidän pitää koko kuorma kantaa. Sí, gracias, señor presidente. no... Kiitos puheenjohtaja. Varjo esittelijänä haluaisin sanoa, että en pidä tästä direktiivistä lainkaan. Ennen kaikkea en pidä siitä – Hyvin lyhyesti haluaisin keskittyä sellaisiin asioihin, joista en todellakaan pidä. Jättäkäämme muut sitten silleen, kunnes niitä on parannettu, kuten uskon, että näin käy. Mitä tulee esimerkiksi syrjäseutujen verotuksen poistamiseen, niin se mielestäni on epäreilua. Meidän on katsottava energiaa eri asiayhteyksissä. 60 prosenttia loppu, polttoaineen loppukustannuksista. Mitä minä tarkoitan? Kuten olen usein sanonut silloin, kun meillä on kysymys maantiekuljetuksista, merikuljetuksista, raideliikenteestä, niin – ja vapaista markkinoista, niin silloin meidän täytyy katsoa oikeusperustaa. Me voimme tietysti yrittää tai harmonisoida verotusta silloin, kun tällainen harmonisointi on välttämätön sisämarkkinoiden toiminnan vahvistamiseksi ja kilpailun vinoutumisen torjumiseksi. Mielestäni tämä on mahdollista, koska muussa tapauksessa emme voi saada eri liikennemuotojen välille asianmukaista kilpailua. Kun me katsomme syrjäseutuja, niin mielestäni niitä tässä käsitellään epäoikeudenmukaisesti, eriarvoisesti. Mitä sitten tulee kerosiiniveroon, niin tässä on käytetty erilaisia kestävyyskriteerejä. Mielestäni on tärkeää sanoa, että me vastustamme näitä kriteerejä, koska meidän mielestämme ne ovat täysin vääriä. Haluaisin sanoa, että Tämä asia on juuttunut neuvostoon. Puheenjohtajavaltio Puola ja yhdistynyt kuningaskunta ovat tässä takana. Ja mitä tulee komission vaikutusarvioon, niin siinä on kysymys siitä, että energiatuottajia tuottajille maksetaan korvauksia – tässä on kysymys sellaista verovähennyksistä, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toimivaltuuksiin. Mielestäni tämä on sellainen asia, joka on sanottava kovalla äänellä ja selvästi. Ja mitä tulee komission vaikutusarvioon metodologiaan, se mielestäni on myös väärä. Kiitos sitten Ajala Sender. Gracias. Sí, eh, yo también... Kiitos. Minäkin haluaisin tässä tuoda esiin sen, että meidän tulee kyllä kuunnella kaikkien mielipiteitä täällä liikennevaliokunnassa. Komissiolla on tiettyjä hienoja tavoitteita. Siellä yritetään taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja kun päästöjen vähentämisestä puhutaan, niin on aika uskomatonta, että silloin ei lähdetä verottamaan lentopolttoainetta, sillä se saattaa olla kaikkein saastuttavin kaikista. Komissio priorisoi muita polttoaineita, väittää niitä saastuttavammiksi kuin lentopolttoaineita. On siellä myönteisiäkin asioita. Jos katsellaan esimerkiksi logistisia kustannuksia, ne nousevat korkeammiksi kuin sosiaaliset kustannukset. Budjetin kasvattaminen vielä entisestään erityisesti, kun tarkastellaan välimatkojen aiheuttamia kustannuksia. Tämä vaikuttaa kaukaisiin alueisiin ja me pyrimme tietysti me pyrimme tietysti siihen, että nämä erittäin syrjäiset alueet eivät kärsisi muihin alueisiin verrattuna. Sitten muutama sana verkostoista ja siitä, mitä tästä asiasta täällä valiokunnassa on sanottu. Espanjassa on tässä asiassa tehty paljon töitä. Totta kai kunnioitan tässä sitä, mitä muut täällä valiokunnassa sanoivat, mutta me tarvitsemme kyllä nopeampaa siirtymistä kohti esimerkiksi raidekuljetuksia. En kuitenkaan usko, että tällä lausunnolla siihen päästään. Meidän tulee kuitenkin käydä oma lausuntomme läpi hyvin huolellisesti ja katsoa, vaikuttaako se huonolla tavalla tähän vaikeaan tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot nyt ovat. Espanjassa esimerkiksi verotetaan muun muassa hybridiautoja ja tällaista toimintaa pitäisi tukea. Esimerkiksi diiseliä ei veroteta, eli me jätämme tarkistuksia, joissa tämän tyyppiset asiat tuodaan esiin. Olen nähnyt muutamia esittelijän tarkistuksia joissa puututaan pienempiin asioihin, kuten esimerkiksi vapaa-ajan aluksiin, kansainväliset järjestöt ovat tehneet niitä koskevaan lainsäädäntöön muutoksia, joten siksi meidän tulee näitä vapaa-ajan aluksia myös tarkastella, vaikka se onkin toissijainen aihe tuen tätä lausuntoa pääpiirteissään, mutta siitä on kuitenkin tärkeää keskustella täällä valiokunnassa ja ymmärtää ne asiat, jotka minä tässä toin esiin ja ymmärtää ne kaikki ne asiat, jotka eivät välttämättä ole parhaaksi tässä. Uh, Sitten komissio. Komission perusta selittäisin, että ehdotus ja sen tarkoitus on tukea eu ilmasto- ja energiapolitiikkaa, niin, että sopeutetaan nykyisiä verotuspuitteita energiatuotteille näiden poliitikkojen mukaisesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä yleisesti positiivisesta lausunnosta ehdotukseen. Toiseksi haluaisin selventää kysymyksiä, joita tuli maasähkön käytöstä. Siinä halutaankin antaa etu, tämä etu sekä sisä- että meri, sisävesi- että meriliikenteelle. Sitten monet jäsenet ottivat esille sen, että ehdotuksessa ei käsitellä verotusta polttoaineille ilmaliikenteessä ja meriliikenteessä. Kuten sanottu, ehdotus käsittelee nykyisiä puitteita ja nykyisissä puitteissa on täysi poikkeus näille aloille. Mielestämme tällä hetkellä nyt ei ole aika kypsä sillä, että tehdään ehdotus sillä, että täysin verotetaan näitä polttoaineita. Ei myöskään ole aika kypsä sillä, että sanotaan jäsenvaltioille voitte tehdä tämän yksipuolisesti. Aiemmin on tehty analyysejä, jokun aika kylläkin sitten myönnän, että yksipuolinen toiminta jäsenvaltioilta tai edes EU-tasolla ei vaikuttaisi ympäristöllisesti päästöjen vähentämiseen suuresti. Kuitenkin sillä olisi suuri haitallinen vaikutus kilpailuasemaan EUn toimijoille, jotka monissa tapauksissa niiden pitäisi verottaa EUn sisällä ja sitten menettäisivät EUn ulkopuolella tai kilpailijat EUn ulkopuolella, niiden ne pitäisi näin tehdä. Tässä tarvitaan jatkoanalyysejä ennen kuin käsitellään verotusasioita näille polttoaineille. Näin komissio on tehnytkin sääntelyraportissa, joka täytyy tehdä, kun uudet verotuspuitteet ovat käytössä. Tässä asiayhteydessä täytyy ottaa huomioon myös kansainvälinen asiayhteys, ja se on myös jotain sellaista, jota täytyy käsitellä maailmanlaajuisella tasolla mielestäni. Toimiin onkin ryhdytty. Juuri luin artikkelin, jossa viitattiin IMFään ja Maailmanpankkiin, jotka käsittelevät asiaa. Chicagon yleissopimuksesta täytyy myös keskustella, siellä tulee muutoksia, niistä täytyy keskustella myöskin eh, kansainvälisen merkulijärjestön piirissä. Sen vuoksi aika ei ole vielä kypsä siihen, että ehdotetaan eh, mitään muutoksia tässä mielessä. Muutama muu huomio sitten, jotka esitettiin. Yksi jäsen, herra Kantsian se taisi olla, teki huomioon, että valmisteverossa tulisi autojen polttoaineeseen 2018 mennessä tulisi siis suuria muutoksia. 2023 vastaehdotuksen mukaan tulee velvoite jäsenvaltioille verottaa samalla kannalla äh, energiaverokannalla ja hiiliverokannalla Eli nyt tämän ja 2023 vuoden välissä on aikaa sopeuttaa verojärjestelmiä tähän. En voi varmaankaan kommentoida kaikkia esitettyjä huomioita, mutta jäsenet, jotka viittasivat syrjäis, syrjäisimpien alueihin, vaikutuksiin syrjäisimpiin alueisiin, jotka kokisivat asian kovemmin kuin muut. Tähän olisin sanoa, että jäsenvaltiot niillä edelleen on paljon joustavuutta ehdotuksen mukaan siinä, kun ne määrittelevät yleisen verotasonsa ja voivat ottaa esimerkiksi huomioon tämän osatekijän siinä, kun määräävät verokantansa. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitokset. Halusiko esittelijä Wills vielä sanoa jotakin? Äh, Kiitokset haluan sanoa. Pari esittelijöitä ja komissiota haluan kiittää näistä huomioista. Kaikki valiokunnat parlamentissa, niiden pitäisi ottaa osaa työhön ilmastotavoitteiden osalta ja kun te että ja myötä vaikuttaa siihen, että lainsäädännön kautta nämä ilmastotavoitteet saavutetaan. Ei voi olla niin, että 30 miljardia euroa sitä tuetaan verovaroista, ei se voi niin käyttää Hampurissa. kun siellä on matkajärjestäjä, jonka se polttaa siellä raskasta öljyä tässä satamapaikalla kaupunkikeskustassa. Ja kun tiedetään, mitä, mitä vaatimuksia on tavallisille jätteenpolttolaitoksille, niin siinä Kramer on ihan oikeassa. Luonnonsuojelujärjestöt protestoivat tai näitä risteilyaluksia vastaan, koska juuri kun ne tulevat Hampurin satamaan, ovat satamapaikalla, ne eivät pelkästään vaaranna ympäristöä, vaan myös ihmisten terveyden jotka siellä keskellä kaupunkia asuvat. Ja satamat usein ovat keskellä kaupunkia. Ja jos ajatellaan, jos tunnetaan eh, tuulen suunta, niin sitten voi ihan selkeästi seurata, että mitä ilmansaastetta tulee juuri näistä, eh, kun käytetään raskasta öljyä polttoaineena – miten se siirtyy sitten asuinalueelle ja luontoon ympäristöön. Se, että saadaan liikennettä kiskoille, sen puolesta ole, mutta sitten verotusta täytyy toteuttaa vastaavalla tavalla, koska se on yksi väline sitten siihen, että saadaan kiskoille liikennettä. Mutta mehän emme puhuta siitä, että verojen kautta nyt sitten yleensä voisimme koko ongelman ratkaista. Olen myös sitä mieltä, että meille on jo onnistunut Euroopassa aloittaa tiettyjä uusia järjestelmiä, esimerkiksi päästökauppajärjestelmä, jota henkilökohtaisesti ja minun puolueen, emme pidä sitä niin kovin menestyksekäänä, mutta ainakin on päästy siihen, että maailmanlaajuinen päästökauppajärjestelmä on olemassa. Ja toivottavasti sillä tiettyjä vaikutuksia on. Se on siis mahdollista myöskin Euroopan tasolla toteuttaa mekanismeja, jotka suojelevat ympäristöä ja ilmastoa. Siinä mielessä meidän täytyy jatkokeskusteluja käydä tästä komission ehdotuksesta ja liikennevaliokunnan lausunnosta ja nyt tästä ensimmäisestä keskustelukierroksesta haluaisin nyt kiittää. Kiitoksia. Thank you very much. I think these... Kiitos. Ehkä ei tässä vielä kannata juhlia maailmanlaajuista päästökauppajärjestelmää. Voi olla, että sellaisen saavuttaminen kestää vielä hetki sen. Tarkistukset pitää jättää tämän kuun ensimmäiseen päivään mennessä puolen päivään mennessä. Tässä valiokunnassa äänestetään 22.11. ja Ekon valiokunnassa äänestetään tammikuussa. Kiitokset tästä. Olis, oliko muita asioita jo, jotka haluttiin ottaa esiin ja jos ei, niin silloin totean, että seuraavat kokoukset, seuraava kokous on 10, 10.11. ja sitä seuraava 21. marraskuuta kello 15. Ja täten lopetetaan tältä päivältä. Kiitokset kaikille.